kwadrans akademicki minął, ale oczywiście... No niin, akateeminen vartti on jo tässä kulunut. Ja toki siihen lasken myös oman myöhästymiseni. Täällä oli kuitenkin toinen tilaisuus, johon osallistuin. Kyseessä oli palkinnon jakatilaisuus. Se koski innovaatioita maatiloilla ja maaseutualueilla ja tästä myönnettyjä palkintoja. Kaiken kaikkiaan kyseessä oli siis maaseutualueiden kehittäminen ja tilaisuus oli hyvin kiinnostava ja tärkeä ja siksi olinkin tänään hieman myöhässä. Ja joka tapauksessa ajattelin, että no maanantaisin yleensä aina tällainen vartin myöhästys tähän tulee, ja sitä paitsi tämä, tämän kokouksen luonnekin on aika akateeminen, niin tällainen akateeminen vartti sopii tähän oikein hyvin. Edustaja De Castro varmaan tämän vahvistaakin. No niin, eli tämä vartti on nyt tässä hoidettu tulkkaustavan mukaisesti. En näe mitään huomioita kenenkään taholta. Sen osalta Tämä kokous on internetissä, suora lähetys ja sitten meillä oli 24. syyskuuta kokouksen pöytäkirjat täällä hyväksyttävänä. Ja nyt siirrymme puhumaan vuoden 2020 jälkeiseen yhteisen maatalouspolitiikan tilanteeseen. Tämä on erittäin tärkeä. Komissio on tehnyt ehdotuksen aiheesta. Ja Temaattinen osasto B on työstänyt aihetta maatalousvaliokunnan kanssa tämän työryhmän kokouksen järjestämiseksi. Kiitoksia siis tästä. Kuten tiedätte, vuoden 2020 jälkeistä maatalouspolitiikkaa on joitakin kuukausia väännetty. Nyt keskustelu vain vahvistuu ja, ja rytmi nopeutuu. Meillä on nyt esittelijät, jotka työstävät e- esityksiä koskien lainsäädäntöehdotuksia, joita Euroopan komissiolta olemme saaneet. Kyseessä on nyt todellakin työpaja, jossa käsitellään komission lainsäädäntöehdotuksia koskien vuoden 2020 jälkeistä YMPtä. Meillä on erittäin tärkeitä asiantuntijoita täällä mukana. Haluaisin esitellä heidät hetken päästä. Toivotan teidät jo tervetulleeksi. Kuten tiedätte, Mm, teillä on toimitettu myös analyysejä ja tutkimuksia 8. lokakuuta. Tänään tulemme keskustelemaan myös tulevan YMPn kilpailusäännöistä. Tänään keskitymme komission ehdotuksiin ja näihin strategisiin suunnitelmiin ja muihin osa-alueisiin, jotka liittyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Meillä on tässä kolme osaa. Ensin puhumme vuonna 2020 jälkeisistä strategista suunnitelmista ja arvioimme rakenteeseen ja hallintoon liittyviä ongelmia, jotta voitaisiin saavuttaa EUn tavoitteet. Tässä ensimmäisessä osassa kutsuvieraanamme on tohtori Emile Erjevets Ljubljanan yliopistosta Sloveniasta. Tervetuloa. Tämän jälkeen siirrymme toiseen osaan. Kyseessä on vuoden 2020 YMPn tukimuodot, suorien tukien rakenteen arviointi ja maaseudun kehittämistoimien arviointi. Tässä meillä on asiantuntijana Rol Jongelen Wageningen yliopistosta. Alankomaista tietenkin. Tervetuloa. Kolmas osa käsittelee toimialakohtaista YMPtä vuoden 2020 jälkeen mahdollisia vaihtoehtoja, joilla voitaisiin parantaa Euroopan unionin elintarvikearvoketjua. Tässä meillä on asiantuntijana tohtori Tomas Garcia Azcarate. Hän edustaa Espanjan kansallista tutkimusneuvostoa. Aloitamme kuulemalla kolmea puhujaa. Kukin saa 15 minuuttia puheaikaa. Puheenvuorojen jälkeen kuulemme esittelijöitä, eli Rans Müller ja Andrieu. Ja tämän jälkeen siirrymme kysymys-vastaus. Se on asiantuntijoiden ja esittelijöiden välillä ja sitten voimme vielä esittää lisäkysymyksiä, jonka jälkeen asiantuntijat voivat vielä vastata kysymyksiin. Aguilera pyytää puheenvuoron, olkaa hyvä. Buenas tardes a todos. Eh, Aguilera. Kiitoksia. Puheenjohtaja, haluaisin viitata siihen, että tämä on kansainvälinen maaseudun naisten päivä. Ja olemme täällä Euroopan parlamentin maaseudun ja maa, maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnassa. Meidän on muistuttava tämä tärkeä asia, maaseudun naisten asema ja heidän merkitys maataloudelle ja maaseuduille. Haluaisin, että tämä asia mainittaisiin maatalousvaliokunnan kokouksen aluksi. Minulle henkilökohtaisesti minun ryhmällemme sopisi sellainen YMP, jossa naisten kasvot näkyisivät vahvemmin, tai ainakin äh, maaseudun naisten äh, rooli näkyisi paremmin maataloustoiminnassa maaseutualueilla, joten tästä syystä halusin käyttää puheenvuoron näin valiokunnan kokouksen alkuun. Tämä on tärkeä päivä, emmekä me voi jättää sitä mainitsematta. Kiitoksia pani przewodnicząca, pani poseł, jesteśmy wdzięczni, że pani to... Kiitoksia tästä. Kiitoksia, kun viittasitte tähän asiaan. Puhuinkin tästä osittain, kun viittasin tähän Kopa Kosekan kokouksesta, johon osallistun Kyseessä oli nämä innovointipalkinnot ja niiden luovuttaminen. Ja teidän puheenvuoronne ansiosta pystymmekin viittaamaan tähän asian kokonaisuudessaan. Meidän on tärkeää tunnustaa ja antaa kunnioitusta kaikille maataloudessa aktiivisille naisille. Myös salissa oleville naisille. Tekin mahdollisesti epäsuorasti käsittelette maatalouteen liittyviä kysymyksiä, että välttämättä kentällä joka päiväisellä tyyliin, mutta joka tapauksessa teette työtä, joka liittyy maatalouteen. No niin. Osoitamme siis kunnia kaikille naisille, jotka työskentelevät maan talouden piirissä. Suuret kiitokset. Ja kiitoksia edustaja Aguilerolle tästä puheenvuorosta. Nyt siirrymme asiantuntijoiden puheenvuoroihin. 15 minuuttia kullekin, olkaa hyvä. Moment, jeszcze pan Flanagan prosił o głos. Jaha, edustaja Flanagan on pyytänyt puheenvuoron. Yeah, I, I prefer no. no. minä eh, en haluaisi kyllä käyttää puheenvuoroa, mutta todella olen odottanut tätä viime, koko viime viikon. Nousin aikaisin tänä aamulla, kuten moni muukin. Halusin vain sanoa, että olen kovin pettynyt ja minua inhottaa se, miten vähän meppejä tähän valiokuntaan tulee jatkuvasti tekosyitä. Viimeinen sellainen oli se, että on kaksi pitkää päivää. Isä puhui minulle siitä, kun menin kotiin. Hän sanoi, että Luke, ymmärrätkö, miten hirvittävän huonolta kaikki tämä näyttää? Meillä on meppejä, jotka on valittu tehtäviinsä ja he eivät ole toisen päivän lopussa enää paikalla, koska he ovat jopa olleet yhden päivän töissä. Se ei ole kenenkään syy, joka täällä on, mutta se on todellinen loukkaus kaikille niille, jotka tänne tulevat. Ja se on myöskin loukkaus minun lapselleni, jota minä en pääse näkemään, kun joudun istumaan täällä. Kiitoksia. Tämä on täysin asiallinen huomautus. Maanantai todellakin on päivä, jolloin läsnäolijoita salissa on aika niukalti. Mutta uskon, että nämä tiedot, joita asiantuntijoilta saamme, kyllä voidaan toimittaa jäsenille avustajien ja neuvonantajien välityksellä. No niin, kaikki tekevät toki parhaansa niin, että saamme nämä tarpeelliset tiedot tänään. Nyt annan puheenvuoron asiantuntijoille. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, vieraat ja kollegat. Minulla on tästä pyydetty vähän hahmottelemaan YMPn tulevaisuutta viidennen osaston, tämän viidennen osaston mukaan tässä uudessa asetusluonnoksessa ylipäätänsä maan talouden kansainvälistä asiantuntijan, ympäristöasiantuntijan ja tietysti viljelijäväestön edustajien kannalta. Tässä on pyrkinyt etsiä näitä riskejä sekä EU- että kansallisella tasolla. Aluksi haluaisin esitellä pääpiirteet, mitä tästä selvityksessä ilmeni ja sitten myöskin päätösehdotuksia Tässähän oli eh, kysymyksessä siis tällaista eh, eh, eri, erilaisia lähteitä. Ensinnäkin tällainen peri lobbareiden, lobbausryhmän kantoja ja jäsenmaiden edustajien omat kannat. Tämähän on tietenkin mielenkiintoinen aihe, mutta tutkijoille varsin haastava. Objektiiviset analyysit ovat suhteellisen mahdottomia tehdä Niinpä olemme kehittäneet seuraavan askeleen, joka olisi tällainen kyselylomake. Ja eurooppalaisilta toimijoilta, sidosryhmiltä saimme oikein hyviä, hyviä vastauksia ympäristöön ihmisiltä, myöskin sitten tutkijoilta ja alan asiantuntijoilta muutenkin. Ylipäätänsä yritämme, yritämme perustaa nämä ratka- pohdiskelut tällaiseen tieteelliseen näyttöön. Miksi? Erityisesti Eh, eli se tämä koko käsite pitäisi eh, perustua semmoisen objektiiviseen tieteelliseen näyttöön. Ja tällä tavalla abstraktinen eh, ajattelu kohtaa, kohtaa arjen mutkikkaat, mutkikkaat faktat. Eli tällä tavalla usein tietämättömyys, riittämättömät tiedot ja muut tällaiset määrittelevät lobbauksen suuntaviivat. Ja sitä on hyvin hankala sitten käytännössä soveltaa, minkä vuoksi sitten tällaiset seikat on aina otettava huomioon, kun näitä kentältä tulleita ja muualtakin tulleita ehdotuksia analysoi. Tämä uusi malli voidaan nähdä kyllä askelina oikeaan suuntaan, mutta Eli siis tämän on tällainen julkisen päätöksenteon hallintamallin tällainen modernisoitu versio. Ja siinä on myöskin sitten ilmenneet se, että YMP tulee olla oikeutettu. Ja tässähän todetaan, että tässä maaseudun kehittämisohjelmat ovat aika taustalla, tai hyvä voimakkaasti taustalla, kun näitä suuntaviivoja sovelletaan käytännössä eri näiden toteutusmallien kautta tällä tavalla sitten siinä nykyjärjestelmän puutteet paljastuvat armotta ja ne äh, lähinnä äh, äh, liittyvät tällaisiin heikoimpiin rakenteisiin, huonoon suunnitteluun, huonoon hallintoon ja siinä sitten vaarana on aina sitten, että, että standardit kautta Euroopan unionin heikkenevät ja monaltuvat. Meidän selvityksessämme on pyritty panostamaan tällaiseen tulosperusteiseen päätöksentekoon. Olemme sitä kautta veronneet jäsenmaihin, että niiden äh, maatalouspolitiikka olisi huomattavasti tehokkaampaa tältä osin. Äh, ja siinä paljastettaisiin sitten YMPn systeemiset heikkoudet. Muutamia esimerkkejä tästä. Esimerkiksi kolme äh, ympäristölle tärkeää tavoitteita eivät välttämättä ole kytkettyneet ollenkaan nykyiseen olemassa olevaan ympäristölainsäädäntöön. Nykyehdotukset jättävät epä, epäselväksi sen, millä tavalla perustilanne sillä tavalla kvantifioidaan. Ja esimerkiksi tausta-analyysi ja asiakirjat loistavat poissaololla monessakin tapauksessa ajatellen juuri EUn hyväksyntä tai neuvostolla hyväksymismahdollisuuksia. Nykyinen järjestelmä on myöskin liian rajaava. Voivat ainoastaan sellaisia toimenpiteitä sitten ottaa käyttöön, jotka on tarkkaan määritelty. Tässä tietenkin törmätään sitten jäsenmaiden toimintakapasiteettiin, jossa tulee rajat vastaan, ja sitten myöskin siihen, että kaikki eivät aina ole mitattavissa kaikki toimenpiteet. On, taustalla on aika epämääräiset menetelmät, mutta analyysit ja sen sellaiset, ne eivät välttämättä kuvasta EU-tason painopisteitä riittävän hyvin, jos ajatellaan että millä tavalla tätä strateginen suunnitelma voidaan toteuttaa. Se on oikeastaan ainoa tapa edetä tässä tällainen, että jotta varmistetaan tarpeeksi kunnianhimoinen ja täsmällinen suunnittelu työ. Komission pitäisi kyetä näitä strategisia suunnitelmia sitten analysoimaan sisällöllisesti esimerkiksi, että siinä on sitten äh, riittävän tyydyttävä äh, taso äh, esimerkiksi asianomaisten ja sidosryhmien panoksia ja onko komissio sitten todellakin valmis arvioimaan tätä suunnitelmaa riittävän tiivissä aikataulussa. Sisäksi pitäisi myöskin tätä muotoseikkoja ylläpit, korostaa siinä niin, että kaikki toimijat saavat sitten siinä sanottavansa sanotuksi, jotta siitä tuli sitten oikeutettu tästä asiakirjasta. Riskithän sitten juontuvat, sitten, juontuvat jäsenmaiden eri laisista kyvyistä näitä asioita hoitaa. Jäsenmailla on aika vähän kokemuksia siitä, millä tavalla tässä on kokonaisuutena toimittava, kun tähän asti on toimenpide toimenpiteeltä e-, edetty, mikä saattaa sitten vain entisestään lisätä tällaista hallinnollista taakkaa jäsenmaiden tasolla. Eli näin tämän koko suunnittelukapasiteetin suunnittelu etukäteen äh, on äh, erittäin olennainen erityisesti 2004 äh, jälkeen liittyneiden maiden osalta. Tällainen analyyttinen tuki erilaisten prosessien mukana olo kiinteästi tässä suunnittelussa saattaa johtaa sitten lopulta aika erilaiseen maatalouspolitiikan toteuttamisen eri maissa – Eli tämän johdosta standardit voivat pikkuhiljaa heiketä näissä uusiin jäsenmaiden mukaan liittyvistä liittymistä ajatellen. Eli silleen tämä yhteinen maatalouspolitiikka ei sitten niin yhteistä olekaan. Tätä pitäisi kuitenkin aina varmistaa erilaisin turva verkostoin eh, niin, että myöskin kansalaisyhteiskunta pääsee sanomaan, sanottamansa tässä strategista suunnitelmia seurattaessa ja, ja tarkkailtaessa eh, inhimillisen eh, kapasiteetin roolin korostaminen on olennaista jatkossa sitten myöskin seuraavaksi äh, teknistä apua ja avustusta äh, tarvitaan, jotta analyysit ja tiedot olisivat sitten laadukkaita. Ja tulisi myöskin ulottaa äh, ympin ykköspilariin. Mitä sitten tulee ylipäätään tähän arviointiin, sitä tulisi koko politiikan toteuttamisen kautta tehostaa ja tällaisen oppimisen hengessä niin näin sitten tiedon tasoa pitää parantaa sekä jäsenmaissa että näissä täkäläisissä EU-elimissä. Jos ajatellaan vaikka erilaisia mm, yhteisiä tutkimuskeskuksia, Eurostattia ja, ja muita ää, mahdollisia elimiä. Tässä nimenomaan on korostettava tiedon, indikaattorin ja tiedon roolia ylipäätänsä tässä strategisessa suunnittelussa. Euroopan komission jäsenmaiden on kyettävä tarjoamaan riittävää teknistä tietoa valintojensa tueksi. Yksi tekijä on tässä se, että tämä edellyttäisi tällaisten yhteisten alustojen luomista niin, että voidaan sitten arvioida jokaisen toimenpiteen ja kumppanuussuunnittelun suunnitelman toteutettavuutta ja edistymistä. Meillä on tietenkin tässä muutamia muutoksia mm, tähän asetussuunnitelmaan. Ensinnäkin ei voi mitään takaisin liukumaa voida hyväksyä. Ja sitten tällainen ympäristölle ja, ilmastollisille tavoitteille on asettava riittävä painoarvo. Niin ikään on sitten vahvistettava sitä, että strategiset suunnitelmat kyetään kvantifioimaan ajatellen näiden ympäristön, ympäristön suuntaan tehtyjen, tehtyjä mm, sitoumuksia jo ja myöskin näin lainsäädäntöehdotuksen pitäisi siis tehdä selkeä linjanveto kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden välillä Tämähän sitten heijastuu suoraan sitten maaseudun tuloja, tulonmuodostukseen ja tällaisen sosiaalisuhteen. Sitten sidosryhmien kuuleminen, jolta edellytetään enemmän sitoutuvuutta ajatellen yhteistä päätöksentekoa ja arviointia ja seurantaa. Artikla 106 on ehdotettu että, että voisimme sitten äh, kansallisten tavoitteiden äh, kunnianhimoista otta, mukaan ottamista, jos ajatellaan tätä interventiologiikkaa äh, olemassa olevan tiedon perusteella. Toisekseen sitten toinen luettelolista siinä edellyttää sitten näitä hallinnollisia ja Äh, muita mm, kumppanuus- ja äh, osallistavia äh, ryhmiä ja niiden oloa. Sitten kaiken kaikkiaan tämä yksinkertaistamisosio, joka tällä haava on jäsenmaihin suunnattu aika merkittävästi ajatellen juuri EUn mm, tavoitteita ja niiden noudattamista. Ja sitten toisekseen haluamme tällaisia pako, pako, pakollisia muutoksia esimerkiksi asian, asianosaisten asian, sidosryhmien mukanaoloon yhteisessä päätöksenteossa ja samoin sitten tämä tarkkailu- ja monitorointijärjestelmä tulee kehittää luotettavaksi niin, että, sitten, että pelkästään tulospohjaiset faktat ja numerotiedot eivät riitä muodostamaan riittävää kokonaiskuvaa, jotta saataisiin pohjaa kun, kunnianhimoiselle strategiselle suunnitelmalle – sitten kaiken kaikkiaan sitä tarvitaan kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen julkinen arviointi, jonka suorittavat riippumattomat asiantuntijat, eivätkä yksin EUn elimet kansallisella ja EU-tasolla toimivat eri sidosryhmät. Ja viimeiseksi sitten teknisen avustusta, apua. Se tulisi uhrata lähes pelkästään tiedon keräämiseen ja ja tarpeiden analyysiin eikä mihinkään oikein muuhun. 21 21 27 jaksolla kaiken kaikkiaan eh, eh, pitää tätä eh, ympin strategista suunnittelua soveltaa täytäntöön paljon paremmin, mutta tokkopa sieltä nyt mitään kummallista on oikeasti luvassa. Suuria muutoksia ja myllerryksiä ei tule sen vuoksi pitäisikin edelleen suunnata katse pitkäjänteisesti tulevaisuuteen ja korostaa tällaisen yhteisen oppimisen ja järjestelmien rakentamisen tarvetta. Ja sitten vielä kauniksi lopuksi myöskin poliittisten päättäjien pitäisi miettiä sitä, että mikä, milla, millaisia malleja voidaan kehittää, jotka olisivat myöskin poliittisesti järkeviä. Ja mm, tässä pitää tietenkin noudattaa joustavuutta ja käyttäytyä vastuullisesti, se avoimesti sidosryhmät mukaan ottaen ja luoden sellaista myönteistä kilpailua maiden välillä. Näinpä näitä strategisia suunnitelmia pitäisi nähdä tällaisena yhtenä askelena kohti vahvistettua, vahvempaa, tuottavampaa ja hedelmällisempää kilpailua, joka sitten johtaa entistä vahvempaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Kiitoksia. Kiitoksia tästä ja seuraavaksi annan puheenvuoron Wageningen yliopiston edustajalle Rol Jongeleen. 15 minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman and uh, distinguished... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia siitä, että sen tulet tänne paikan päälle puhumaan uusista YMP-ehdotuksista Haluaisin tässä puheenvuorossani keskittyä suorimaksuihin ja maaseudun kehittämismenettelyihin otsakkeeseen kolme lainsäädäntöehdotuksessa ja katsoa näitä haasteita ja sitä. Siinä asiakirjassa, jonka laadimme, sanoimme, että meillä on useita haasteita sekä tulopuolella, ympäristö- ilmastopuolella ja maaseutualueilla – Nämä haasteet vaihtelevat alueelta toiseen. Paljon heterogeenisuutta esiintyy, mikä merkitsee sitä, että me tarvitsemme toimenpiteitä, joiden avulla näihin haasteisiin voidaan vastata. Ja olemme arvioineet näitä toimenpiteitä, joita on tarjottu, ovatko ne hyviä, päästäänkö niiden avulla tulokseen. On selvää, että me tarvitsemme vahvaa ja räätälöityä. Homogeenista lähestymistä pakottaa huomioon tämä heterogeenisyyden ja kuten kollega juuri totesi, sosia- toisiaisuuslähestymistavan soveltamisesta voisi olla hyötyä, vaikka tietysti tässä on sellainen haittapuoli, että se saattaa johtaa myös muihin prosesseihin. Aion siis keskittyä otsakkeeseen kolme, ja katson näitä ehdotettuja interventioita suhteessa tämänhetkisen ymp Katsotaan sitä, millä tavalla se nyt toimii. Ja jos on uusia, niin katsotaan sitten, että mitä arvioista ja taustakirjallisuudesta voidaan nähdä, että niiden potentiaali on ja mitä asiantuntijatasolla tai kirjallisuudesta nähdään kokemuksia ja tietoa tiettyjen täytäntöönpanoa, ehtojen täytäntöönpanoon. Näitä teemme myös ehdotuksia sitten suosituksiksi. Ja tämä luku, jonka tässä näette, Y ja X-akselilla tarjoaa tavoitteet. Tässä esimerkiksi on biodiversiteetti ja ympäristö horisontaalisella akselilla – ja näette tuon status quo-tilanteen, tämänhetkisen tilanteen siis, mitä korkeammalle päästään tässä kuviossa, sitä paremmin päästään tavoitteisiin. Ja se, mitä kollega juuri kertoi, koski näitä liikkeitä vihreän nuolen, sisällä tämänhetkistä tilanteesta parempaan tavoitteeseen. Ja se, mitä minä teen, on, että keskityn enemmän näihin välineisiin. Me nähdään nuolina, ja vertaan eli välineitä ja katson sitä, missä määrin ne voivat olla edesauttamassa eri tavoitteisiin pääsyä. Ja tämä Frisa Timbergerin kehittelemä, Frisia Timbergerin kehittämä puitteisto painottaa sitä, että meillä täytyy olla tehokkaita, riittäviä poliittisia toimenpiteitä, jotka on yhdistelty toisiinsa hyvin, jotta päästään useisiin tavoitteisiin ja näin me tarvitsemme myös erityiset tavoitteet, kuten myöskin kollega tuossa juuri mainitsi. Katsotaan sitten suoria maksuja. Ensin muutama yleisuuntainen kommentti, sitten maaseudun tuki ja sitten edotukset, joista voidaan ehkä keskustella parannusmielessä. Kun katsotaan näitä suoria tukia, niin maatilojen tuki kärsii suuresta epätasa-arvosta. Tällä hetkellä se on noin 81 prosenttia, 20 prosenttia menee viljelijöille. Ja saatatte sanoa, että se johtuu siitä, että emme me ole tasanneet näitä kautta Euroopan unionin. Mutta jos näin tehtäisiin, jos suorat tuet tasotettaisiin kautta unionin, niin silloin 86 prosenttiakin niistä menisi 20 prosentille viljelijöistä. Eli se sinänsä ei tätä tilannetta paranna. Siksi me tarvitsemme mielestäni parempia kriteereitä, jotka ovat tarvepohjaisia, jotta voidaan sitten katsoa, miten ne paremmin kohdentuvat. Näin meillä on myös parempi tapa sitten päästä eri tavoitteisiin. Eli uusi YMP on hehtaaripohjainen pikemminkin kuin tarvepohjainen tai viljelijäpohjainen ja vain tietyssä maassa se kykenee ratkaisemaan nämä ongelmat. Näin se tekeekin osittain, koska sehän on jakanut näitä maksuja ja siinä on yläkatot, mutta myös tilintarkastustuomioistuin äskettäisessä kommenteissaan on huomauttanut tämän. Ja sitten uutena elementtinä meillä on nämä ekojärjestelyt. Se mahdollistaa sen, että voidaan tukea sellaisia toimia, jotka parantavat ilmastoa ja ympäristöä. Näin ollen tällainen yleisen hyvän filosofia voi jakautua laajemmalle. Jäsenvaltioiden kuitenkin täytyy esittää vielä ehdotuksia siitä, miten tätä täytäntöönpanaa erilaisia mahdollisuuksia on. Ja tilanne on aika avoin tässä vaiheessa. mutta näiden järjestelyiden kattavuutta voidaan joka tapauksessa laajentaa. Nyt ekojärjestelyt ovat hehtaaripotkan pohjainen kompensaatio viljelijöille, mutta voitaisiin ajatella, että tätä laajennettaisiin toimintoihin. Eli esimerkiksi uudella pohjatasolla meillä yhtenä eh- ehtona, että meillä on tietty väline, joka viljelijöillä on käytössään. Ja sanotaan, että jos viljelijöillä on tuo väline käytössä, mutta tällaisessa tasaveroisessa järjestelmässä ja viljelijät voisivat käyttää tätä välinettä ja voisivat sanoa, että jos tämän työkalun avulla halutaan parantaa ympäristötilannetta ja siltä pohjalta saadaan jokinlainen pistejärjestelmä, niin silloin nämä maksut olisivat enemmän tulosorientoituneita. Kuitenkin vaaditaan jonkun verran teho joustavuutta siinä, miten tätä välinettä käytetään. Farmers, if, they, if farmers get this new tool and this nutrient management tool. Viljelijöiden täytyy tietysti käyttää tätä uutta hallinnointivälinettä ja katsoa sitä, millä tavalla sitä hyödynnetään. voitaisiin ajatella, että jos viljelijät saavat koulutusta nimenomaan tässä asiassa, niin silloin heille annetaan palkkio siitä, jotta tästä tulee tehokkaampaa. Toinen asia, joka liittyy tähän suorien maksujen jakoon, on tuo katorajan asettaminen. Ehdotuksessa nimittäin ehdotetaan, että on yläraja. Meidän arvioimme mukaisesti esimerkiksi tuo yläraja ei juurikaan ole tehokas sellaisena kuin se tällä hetkellä on. Ja tässä se idea nyt on se, että suorista tuista, joita viljelijä saa, hän voi tehdä vähennyksen kaikista niistä palkoista, joita on maksettu työntekijöille – ja myös äh, niistä, jotka eivät saa palkkaa, mutta kuuluvat tähän perhetilaan. Jos tehdään jotain laskelmia ja tehdään, hoidetaan asia näin, niin tavallisesti tuo vähennettävä osa on niin suuri, että ei minkäännäköistä ylärajaa, minkälaiselle ylärajalle ole tarvetta. Se ei myöskään ole mitenkään tehokasta. No sitten tuen liittäminen tuotantoon ja si- on mainittu, se on mainittu hetkessä YMPssä maksuissa. Meillä on erityisaloja, joissa esimerkiksi meillä on mm, hankala ympäristö, mikä merkitsi sitä, että tätä välinettä käytettäisiin kohdennetusti. Ja se, millä tavalla tätä välinettä ehdotetaan, niin tämänhetkisen YMP-kokemuksen pohjalta voidaan ajatella että se millä tavalla tätä tukea myönnetään viljelijöille ei erottele riittävästi. Yleensä sitä sovelletaan aika yleisluontoisesti, enkä oikein näe esimerkiksi äh, joku Ranskan meijeriala tarvitsee kokonaan tukea. Eli tätä välinettä, jos halutaan käyttää, sitä ei pitäisi käyttää yleisellä tavalla. Jos tehdään näin, niin silloin sitä täytyy tasapainottaa no eriyttämisperiaatteen suhteessa. Yhteismarkkinoiden seurauksena halutaan myös tehokasta tuotantoa, mikä ainakin tietyillä alueilla korkeiden kustannuksen vuoksi tällaisen ei päästä. Niin jossain täytyy kalibroida sitten sitä, että heillä on tämä kohdennettu tulotuki ja yhtäläismarkkinaperiaate. Sitten samanarvoinen äh, toi lähtötilanne äh, suorissa tuissa. Tämä liittyy ensinnäkin parannettuun ehdollistumiseen. Siinähän on uutta joustavuutta, eli tämä ehdollisuus muodostaa perustilanteen, ja täydentävät ympäristöehdot tulevat tässä suhteessa myös mukaan lasketuksi tähän perustasolle. Ja meidän täytyy sitten katsoa, millä tavalla tuo perustaso määritellä. Se voi olla erilainen eri jäsenvaltioiden välillä. Ja silloin ei enää olla tasa-arvoisessa tilanteessa, mutta ehkäpä tämä osa nyt ei ole niin tärkeä. Sitten ekojärjestelymaksut. Ne ovat hehtaaripohjaisia ja ne voivat, jat- ne voivat kattaa kustannukset. Se voi myös olla hehtaarikohtainen maksu. Näin voidaan tarjota ikään kuin ylikompensaatiota jollekin viljelijöille. Tätäkin täytyy katsoa. No sitten kun puhutaan ilmastosta, niin minusta meillä on useita mahdollisuuksia ekojärjestelyn avulla – puuttua siihen yleisesti ottaen. Ehdotus on aika rajallinen, kun se ohjaa jäsenvaltioita ilmastokysymyksessä, kun kyseessä nyt on niin tärkeä asia. Niin en olisi olettanut, että tilanne on tämä. Maaseudun kehittämispolitiikka. Muutokset aika pieniä, kuten kollegakin jo totesi. Itse asiassa uusi malli toimiikin tämän mukaisesti jo kun puhutaan maatalous- ja ympäristö- ja e, ilmasto- ja muista hallintositoumuksista, niin tämä on samankaltaista kuin mitä meillä tämänhetkisessä YMPssä on, ja se kattaa hyvin laajan alueen erilaisia tavoitteita. Yhdeksän erityistä YMP-tavoitetta. Jos katsoo tätä huolella, niin nähdään, että kaikilla näillä välineillä voidaan puuttua näihin tavoitteisiin. Ei tässä mielessä kun katsotaan ekojärjestelytä ja erityiset alueet, joissa on rajoitteita, niin nämä toimenpiteet käsittääkseni aika tehokkaasti mahdollistavat sen, että jäsenvaltiot voivat parantaa YMPn tiettyjä tavoitteita. Ensimmäinen vaatimus on se, että halutaan päästä näihin tavoitteisiin, silloin täytyy olla riittävät toimenpiteet. No se on yleisesti ottaen täytetty. Investointi, interventio, siinä vastataan useisiin haasteisiin. Se, siinä voidaan muuttaa pitkän aikavälin maatalousalan rakennetta. Jos katsotaan suoria tukia viljelijän riippuvuus niistä on yli 40 prosenttia. Eikä sitä nyt haluttaisi tietysti pitkän aikavälin skenaariossa nähdä, vaan haluttaisiin, että viljelmät voivat seisoa omilla jaloillaan. Ja siksi niiden rakennetta täytyy parantaa. Sitten nuoret viljelijät järjestely. Se on laajempi kuin mitä meillä tällä hetkellä on. Meidän täytyy tietysti huolehtia siitä, että se vastaa VTO-vaatimuksia ja että se mukautetaan tarpeisiin. Eli ajatuksena voi olla se, että tarvitaan lisää nuoria viljelijöitä ja joillain alueilla tuo viljelyrakenne on aika pirstaloitunut, jos on paljon pieniä viljelmiä. Ja samaa halutaan tehdä uudistuksia, niin tulee ajatelleeksi, että eikö pitäisi paremmin integroidulla tavalla lähestyä tätä ongelmaa. Riskihallinnointi, sen täytyy olla osa laajempaa lähestymistapaa, jossa yhteiset varat, vakuutukset ja viljelmillä tehtävät toimenpiteet yhdistetään – Tämä on oleellisessa asemassa, kun pyritään parantamaan näitä innovaatiotavoitteita, joita on muotoiltu. Yhteenvetona esittäisin sitten suositukset. Ensinnäkin kun katsotaan näitä ylärajoja, niin meillä täytyisi olla normatiivinen laskelma työvoiman käytöstä ja maksimikompensaatio katosta 150 000 euroa suorina maksuina. Mutta sitten tietysti on palkkavähennykset ja ehdottaisin, että meillä olisi normatiivinen laskelma. Kyseessä esimerkiksi meillä on standardituotanto, viljelmässä se on 100 ja meillä on norm, normi, jossa sanotaan, että kun työllistään työntekijä, vaaditaan 50 yksikköä per työntekijä. Jos on sitten 100 standardiyksikköä tuo tuotanto, niin tavallisesti siellä voisi sitten olla töissä kaksi henkilöä. Ja sitten otettaisiin nämä ylärajakriteerit mukaan. Se pohjattaisiin siihen sen sijaan, että se oikeastaan pohjattaisiin eh, todelliseen työntekijöiden lukumäärään. Sehän voi olla mikä hyvänsä suurempi lukumäärä, varsinkin kun Tämä tilanne johtaa siihen, että hyvin monia on töissä, jotta voitaisiin tehdä vähennyksiä riittävästi. Ja sitten yhdistetään tämä tuohon maksimikompensaatioon, joka annetaan työyksikköä kohti. Toiseksi, jos tämän rajan laittaminen pyrkii siihen, että tulojakauma on tasainen, niin maksut, jotka menevät viljelijöille, joiden tavoitteena ei ole lisätä tuloja, vaan tehdä muuta. Esimerkiksi näin, niillä maksetaan näitä ekojärjestelyitä, kun halutaan parempia ympäristöehtoja, niin silloin nämä rahat, niitä ei pitäisi vähentää, koska ne eivät ole tulotarkoituksiin, vaan muihin tarkoituksiin. Eli toinen ehdotukseni on se, että palkavähennykset ei niin, että jäsenvaltiot voivat itse tehdä vähennysmääriä, vaan sanoisin, että jätetään ulkopuolelle kaikki muut maksut, jotka eivät ole suoraan tuloihin liittyviä. No sitten tuloon liittyvä tuki. Katsotaan sitä määrää, mikä se voi olla. Esimerkiksi, että se on vain yksi kolmasosa tuotannon määrästä – Yksi kolmessa tuotannosta voi vain saada tuloon liittyvää tukea. Jos joku tietty maa sanoo, että me tarvitsemme sitä, yritetään paljon minusta, siinä on selkeästi väärinkäytös kyseessä. Kun puhutaan nuorista viljelijöistä, ehdotus on hyvä. Mutta meidän pitäisi kuitenkin näitä kestävyyskriteereitä virtaviivaista enemmän. Tähän on syynsä. sillä meillä on tämä VTO-yhteensopivuus ja näin. Kestävyyskysymys on tärkeässä asemassa. Sitten kun puhutaan ekojärjestelyistä, ja kun katsotaan sitten viherryttämistä ja siihen käyttäviä rahoja, tämä suhde on sellainen, että se ei ole suoraan sitä ei ole suora yhteyttä ollut ponnisteluihin. Nyt yhteys on kuitenkin kekojärjestelyihin, mutta meillä mitään turvaverkkoa ei ole. Eh, ei ehkä 30 prosenttia, mutta ehkä 15 prosenttia jäsenvaltiot joutuvat siis tarjoamaan tätä järjestelyä ja niiden täytyy myös laittaa siihen huomattava määrä rahaa. Tämän lisäksi tulisi mahdollistaa ei niinkään hehtaaripohjainen, vaan toimintapohjainen rahoitus koulutuksen mainitsin ja sen, että viljelijät osallistuvat esimerkiksi yksityisiin järjestelyihin, joissa on korkeammat standardit, joita ei saa suoraan vähennettyä markkinoilla, mutta jos se seuraavat tämänkaltaista järjestelyä ja yhteiskunta arvostaa sitä, niin voisi ajatella, että he saisivat jonkunnäköistä maksua myös tästä. Maaseudun kehittämisestä investointiin tuki on tärkeä, jos katsotaan tuomioistuimen arviota, kun puhutaan avoimuudesta ja hankkeiden valinnasta. Useita kohtia, joissa tarvitaan parannuksia, löytyi. Ja investointituen pitäisi kohdistua myös siihen, että palautetaan viljelijän tulot katastrofien jälkeen. Eli meidän täytyy parantaa innovointia tässä suhteessa, koska innovointi on tärkeässä asemassa. Ja jos katsotaan esimerkiksi maatalouden ulkopuolisia yrityksiä, niin keskimäärin niiden budjettiosuus, jota käytetään tutkimus- ja kehitystyöhön, on noin 5 prosenttia. Kaikkein innovatiivisimmilla yrityksillä on paljon korkeampi taso. Yksi niistä tutkimuksista, jonka näin kun tein tätä analyysiä, että viljelmillä se on noin prosentti. Siksi minusta voisi olla hyvä asettaa tällainen vähimmäistaso budjetille, jota käytetään innovointiin. kommentoin jo VTO-yhteensopivuutta, jota yleisesti ottaen täytyy selventää. Riskihallinnointi laajempi pohjaisesti. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Ja kun puhutaan riskihallinnoinnista, niin mehän tiedämme, että tämänhetkisessä, toimi, tämänhetkisessä tilanteessa riskihallinta on vähäisempää kuin tarve. Ehdotaisin, että jäsenvaltiot itse voisivat vapaaehtoisesti tehdä jonkunlaisesta vakuutuksesta pakollisen, sillä tässä on selkeä vaikutus. Viljelijöillä ei ole vakuutuksia, jäsenvaltioiden tai EUn täytyy sitten puuttua tilanteeseen, kun riski on eli toteutunut. Kun tietty määrä tukea tarjotaan, niin se voidaan liittää myös näihin riskeihin. Lopuksi tämä tasavertainen toimintaympäristö. Kun puhutaan tästä perustasosta ja tuloihin liittyvästä tuesta, ja niihin kriteereihin, jotka tässä ovat olemassa. Niin pitää täyttää nämä erilaiset kriteerit, joita tässä kohdin vaaditaan. Kun katsotaan sitten, niin siis loppukommenttina, kun katsotaan rahoitusta ja evaluaatiota, niin toinen pilari on kyllä aika tehokas tässä tulevassa arviossa, kun nähdään, että tämänhetkisessä ehdotuksessa olemassa vaara siitä, että kaikki mikä menee toiseen pilariin vähenee enemmän kuin ensimmäisen pilarin rahoitus. Ja lopuksi meillä on tiettyjä voimavaroja, jotka haluamme säilyttää ja vetoaisinkin siihen, että maatalouden biodiversiteetti on yksi tällainen. Se on erittäin tärkeää kestävälle maataloudelle. Näin päätän esitykseni tähän. Kiitoksia. Bardzo, prosił kolejny. Bardzo dziękuję i proszę kolejnego mówcę o przestrzeganie czasu. No niin, seuraavaksi annan puheenvuoron seuraavalle puhujalle ja pyydän, että pidätte kiinni puhu, puheajoista. Viimeisenä asiantuntijana 15 minuuttia herra Garcia Ascarate, olkaa hyvä. Muchas, muchas gracias. Voy a hablar en... Kiitoksia. Puhun espanjaa, kun Eh, eh, niin, että tulkitkin täällä pääsevät työhön, myös englannin tulkit, muuten elämä olisi heillä aivan liian helppoa. Kiitoksia ja kiitoksia tästä kutsusta, kiitoksia teille, jotka olette täällä paikalla myöskin. Tässä rakenneesitykseni. Yritän tässä lompeasti käydä asiat läpi ja puhua 15 minuuttia. Tässä on aika vähän muutoksia tässä ehdotuksessa koskien näitä yhteisiä markkinajärjestelyjä. Jotkut näistä ovat oikein tervetulleita muutoksia. Nämä säännöt, jotka koskevat maantieteellisiä merkintöjä, ovat mielestäni hyvä asia. Ja se, että säilytetään rakenne, rakenteellinen puuttuminen viinin alalla esimerkiksi on myös positiivinen asia. Ja edelleen se, että säilytetään budjetti hedelmä- ja vihannesalalle ilman äh, budjettirajoituksia. Minun mielestäni tämä on myös hyvä asia. Edelleen se, että voidaan äh, laajentaa budjettia operatiiviselta sektorilta muille aloille on myös hyvä asia. Muutoksia on vähän ja tämä on oikeutettu, kun ajatellaan tätä omnibus-asetusta. Sen myötä tuli monia hyviä uutuuksia. Euroopan parlamentilla oli tässä erittäin tärkeä rooli myöskin. Tässä on myös tärkeää, että muutokset oli tullut ja niitä on vahvistanut hiljattain salaattisikurja koskeva tuomioistuimen päätös. Tiedän, että viime viikolla todella tästä puhuttiin syvällisemmin, enkä nyt halua tässä enää toistaa sitä, mitä on jo sanottu ja olen aivan yhtä mieltä näistä lausunnoista. Joten kyllä täällä on paljon hyvin myönteistä tullut. Ja nyt menenkin tässä nopeasti saman tien näihin 28 ehdotukseen. Ehdotan, että pohtisitte niitä ja miettisitte, olivatko ne hyödyllisiä. Kahdeksan niistä ei liity sääntelyyn, mutta ne ovat minun, minun mielestäni kuitenkin tärkeitä. 21 tai 20 liittyy kylläkin tähän sääntelypuoleen. Ensimmäinen, ensinnäkin parametria olisi tuettava niin, että luotaisiin tällainen monivuotinen äh, kriisivaranto. Tästä on moneen kertaan täällä puhuttu, enkä siitä sen enempää sano, mutta on aivan selvä, että kun kriisejä ei voida ennakoida, niin tarvitaan tällainen kriisivarauma. Sitten näistä epäreiluista kauppakäytänteistä te olette hyväksyneet tällä ehdotuksen Pauli Castron mietinnön myötä, ja tämä on aivan keskeinen asia – kun pyrimme parantamaan tulotasoa elintarvikeketjun eri osapuolten osalla. Euroopan parlamentti on myöskin antanut päätöslauselman, jossa pyydetään tukea näille lyhyille ketjuille, ja tässä on jo kauan tehty työtä niin, että saadaan aikaan laadukasta tukea, alkuperäsuojaa, luomuviljelijä, muuta. Eh, kaikkea sellaista toimintaa, jolla voidaan monimuotoistaa ja, ja hajauttaa ikään kuin riskejä eh, maantiloilla. Ja tietenkin nämä lyhyet eh, toimitusketjut ovat hyvin tärkeä asia. Sitten nämä säästöt, jotka liittyvät varovaisuuteen. Tämäkin on tärkeä asia ja komissio sitä korostaa tiedon annossaan. Se on hyvin tärkeä, monissa maissa. Investointien verottaminen on paljon kevyempää kuin säästämisen verottaminen ja näin kannustetaan investoimiseen sijaan, että säästettäisiin. Komissio on ehdottanut, että otettaisiin mukaan myös viljelykierto tähän ympäristöehtoihin. Minun mielestäni on tärkeää huomioida myös talouden puolen monipuolistaminen ja sitä olisi syytä tukea. Sitten asia, joka puuttuu ja joka mielestäni on tärkeä, koskee sitä, että kun ajatellaan mitä hyötyä yhteisön asetuksessa – Äh, asetuksesta se pk-yrityksille tässä mukana nämä kau, kaupalliset tuottajajärjestöt edunsaajina, kunhan ne ovat riittävän suuria niin, että voivat toimia tasapainottavana tekijänä elintarvikeketjussa. Ei voida rangaista niitä tuottajia, jotka, jotka menestyvät, niin että heidät otettaisiin pois näistä mikro- ja keskisuurten ja suurten yritysten luokasta. Toinen myönteinen asia koskee sitä, että voidaan rahoittaa operatiivisia rahastoja ensimmäistä pilarista. kolme prosenttia on tässä aikomuksena. Minusta olisi järkevämpää, että yhdistettäisiin tämän tuotantoon yhdistetty tuki tämän operatiivisen tuen kanssa. Omassa maassani Esimerkiksi meillä on viiniin tuotanton äh, kiinnitetty tuki koskien viiniä tai lampaita olisi paljon hyödyllisempää, jos tätä tukea voitaisiin antaa mm, tuottajajärjestöjen liitolle tai toimialaliitolle niin, että autettaisiin heitä järjestäytymään – nämä, tämä tuki operatiivisille ohjelmille tuotejärjestöissä. Minä tässä ehdottaisin todellakin, että yhdistettäisiin, tai lisättäisiin tätä 3 prosenttia ja yhdistettäisiin tämä näihin tuotantoon sidottuihin tukiin. Ja sitten tarkastusjärjestelmästä. Tämä on selvää, komissiolta pitäisi tätä pyytääkin. Komissio on antanut asiasta julkilausuman. Tarkastajat eivät voi takautuvasti soveltaa näitä tämänpäiväisiä tulkintoja päätöksiin, jotka on tehty neljä, viisi vuotta sitten. Tämä halvannuttaa täysin täytäntöpanon hallinnot. Sitten menisin asioihin, jotka liittyvät suoraan tähän asetukseen. Neljä periaatetta ovat mielestäni aivan keskeisiä budjetin kannalta vaikeina aikoina. Tarvitaan kunnianhimoa asioissa, joilla ei ole budjettikustannuksia, mutta ne, jotka vaikuttavat myönteisesti tuloihin ja kuluttajan tilanteeseen. Tarvitaan todella kunnianhimoa. Ensinnäkin perusasetuksessa pitäisi avata mahdollisimman paljon mahdollisuuksia, kuten tuomioistuin sanoi tästä salattisikurista pitää todella avata mahdollisuuksia niin, että viljelijät voivat hyödyntää näitä eri mahdollisuuksia, jos ne pitävät niitä hyödyllisinä. Meidän pitäisi todella avata mahdollisimman paljon näitä välineitä viljelijöiden käyttöön, joita yhteisön asetus mahdollistaa ja näin suojellaan kilpailulta. Ja sitten viljelijät voivat hyödyntää niitä toimia, jotka heille ovat sopivia, mutta heille pitää antaa tämä mahdollisuus niitä käyttää. Ja nämä mahdollisuudet on erikseen mainittava asetuksen tekstissä. Ja täältä tulevatkin minun ehdotukseni. Ensinnäkin näistä markkinatiedoista komissio on edistänyt merkittävästi tässä asiassa koskien markkinoiden avoimuutta. Meillä on neljä toimialakohtaista sektoria seurantakeskusta ja näitä tulostauluja, joita julkistetaan säännöllisesti. Komissiota on pyydetty pyydettävä niin, että etenemään suuntaan niin, että meillä olisi maatalousmarkkinoita koskeva seurantakeskus Euroopan tasolla niin, että saataisiin johdonmukaisempaa, täydellisempää tietoa eri toimialoilta niin, että tiedot olisivat kaikkien käytettävissä. Tässä yhteydessä on mainittava tutkimus, jonka komissio teki näistä osuuskunnista. Tarvitaan vielä lisää tietoa koko tästä kokonaisuudesta, tilastoista, teollisuudesta, eri toimialoista, elintarvikeketjun liittyen. Olisi päivitettävä tämä osuuskuntia koskeva äh, tilanne myöskin, ja tarvitaan äh, tila- tilastollisia tietoja myöskin luomutuotteista, Kaikessa tässä toiminnassa komission pitäisi laatia kertomuksia edistyksestä ja näin lisättäisiin markkinoiden avoimuutta. Sitten näistä julkisista toimenpiteistä, tämä liittyy Eurooppalaisen seurantakeskukseen ja näihin kertomuksiin, tarvittaisiin tänä varhaisvaroitusjärjestelmä, jossa komissio antoi siis mukaisesti raportteja ongelmista, joita markkinoilla saattaa olla – Nykyjärjestelmässä asetuksessa todetaan, että komissio voi puuttua tilanteeseen, kun se on tarpeellista, tarpeellisella tavalla tarpeelliseen aikaan. No, eihän mitään riskinhallintaa voida äh, järjestää, jos tämä on täysin epävarmalla pohjalla. Euroopan parlamentin mietintö kaksi vuotta sitten, Barahin mietintö käsitteli riskinhallintaa ja totesimme, että tarvitaan selkeitä kriteerejä, jotka liittyvät hallinnon puuttumiseen ja meidän on tietettävä etukäteen, milloin puututaan, millä tavalla ja millä, miltä pohjalta. Täällä on parlamentin jäseniä tässä valiokunnassa, jotka pyysivät komissiota puuttumaan sokerimarkkinoihin, joka oli täysin jäänyt pimeään. Kyllä nämä epävarmuudet, pitää, niistä pitää päästä eroon ja tiedettävä, milloin tällaisia julkisia markkinatoimia tehdään niin, että toimijat voivat sitten hallinnoida riskinsä haluamallaan tavalla. Ja tässä mielessä on myös tarkistettava, mitä ovat viitehinnat, niin kuin niitä nykyään kutsutaan. Jotkut tulkitsevat tämän niin, että hintoja nostetaan. Voihan se joskus olla niinkin, mutta hiljattainen tutkimus maitoalalta osoittaa, että pitäisi itse asiassa laskettava maitojauheen hinta ja nostettava jo voin hinta. Viitehintoja on tarkistettava. Ne ovat nyt 15-12 vuotta vanhoja. Meidän olisi pidettävä kiinni tämä ikään kuin varovaisuus, varoverkko, mutta olisi nämä toimet aktivoittava tietyissä markkinatilanteessa. Silloin kun hedelmä- ja vihannesalaan oli puututtava, niin silloin komissio tarkisti, tarkisti ylöspäin näitä poisvetohintoja. Sitten nämä tuottajajärjestökysymykset. Dantan ehdotti sitä mietinnössään – ja tuo, tuomioistuin sitä korosti entisestään, on tehtävä selvästi ero näiden kaupallisten tuottajajärjestöjen välillä, jotka ovat yrityksiä ja joita täysin suoje, suojelee muut järjestöt, tällaiset neuvos, neuvotteluryhmittymät, jotka ovat aivan hyödyllisiä tahoja ja oikein hyviä esimerkkejä on esimerkiksi maitomarkkinoilta tai naudanlihan markkinoilta, mutta se on toinen asia, niin kuin tämä salattisiikkuuria asiakin osoitti. Nämä ovat toinen asia kuin kun varsinaisesti nämä kaupalliset tuottajajärjestöt. Artiklan 152 perustuen kaupalliset tuottajajärjestöt ja tuottajajärjestöliitot, niillä pitäisi olla kapasiteettia vastata kysyntää ja va- ilman mitään komission puuttumista. He, tuottajajärjestöt voivat haluamalla tavalla toimia hedelmä- ja vihannessektorilla esimerkiksi näin todella halutaan laajentaa 152 artiklan soveltamista kaikkiin tuotteisiin. Edelleen samalla linjalla yritys voi vahvistaa hintansa, miten se haluaa. Pitää olla selvänä se, että kaupallinen tuottajajärjestö ja sen liitot niillä voi olla omaa hiltapolitiikkaa ja jos se päättää, että ei myydä tietyllä hinnalla, sillä pitää olla vapaus mm, olla myymättä tietyllä hinnalla. Olisi helpotettava eh, tuottajärjestöjen tunnustamista, niin kuin komissio ehdottaakin, ja tätä olisi laajennettava uusille aloille ja vältettävä pitkät tunnustamismenettelyt. Ja olisi myös annettava kannukset näille tuottajärjestöille järjestöille ja tuotejärjestöliitoille ja tässä viita näihin kaupallisiin tuotejärjestöihin. Muut ovat muun tyyppisiä neuvotteluryhmiä. Asetuksessa kyllä nämä mainitaan, mutta Espanjassahan tuotejärjestöt ovat kaikki alueellisia, kun niillä on jäseniä eri alueilta – niiden lupa on keskushallinnosta riippuvainen rajat ylittävä tuottajien järjestö on sellainen, jossa on eurooppalaiset eh, talouden toimijat, jotka yhdessä eh, rakentavat tätä eh, todellista yritysten Eurooppaa. Nämä rajat ylittävät tuottajajärjestöt ovat tänä päivänä aivan päänsärkyyn näille kansallisille hallinnoille näin ollen nämä rajat ylittävät tuotantojärjestöt ja niiden liitot, niiden pitäisi riippua suoraan komissiosta – aivan kuten Espanjassa alueiden väliset järjestöt ovat keskushallinnosta riippuvaisia. Näin voidaan saada aikaan yhteistyötä eri alueiden tai eli maiden tuottajajärjestöjen ja tuottajajärjestöjen liittojen välillä. Strategisissa ohjelmissa pitää olla mahdollisuus eh, harjoittaa rajat ylittävää toimintaa. Muussa tapauksessa joudumme umpikujaan. Sitten nykytekstissä tuottajajärjestöjen liitto eh, niin ehdotan, että näitä voisivat perustaa tuottajärjestöt tai tuottajärjestöliitot, toisin kuin tekstissä nyt todetaan, tämä on tällä hetkellä eh, tällainen tyhjössä oleva asia. Edelleen tarvittaisiin tällainen, eh, tällainen toimiala eh, kohtaisten järjestöjen liitto, käsite myös oltava Nämä ovat hyvin konkreettisia ehdotuksia ja kysymyksiä, mutta uskon, että näiden kautta voidaan kyllä vahvistaa tämä eteneminen siihen suuntaan, että ollaan kunnianhimoisia niissä asioissa, joissa ei ole budjettikustannuksia. Ja sitten Paolo Castron kirja, kirjasta mm, halusin kommentoida. Siellä todettiin, että yksityinen kriisinhallinta on tällainen ra- markkinoiden rauhoitusväline. Yksityisellä puuttumisella on järkeä ainoastaan ennaltaehkäisevällä tavalla, eli se pitää olla etukäteen luvan saanut ja komissio olisi, olisi myös tuettava sitten, kun tulipalo on jo alkanut, niin sitten tuottajajärjestöt voivat osallistua sen maks- maksamiseen, eikä sitten kun metsä on jo palanut näin. Kyllä nämä ennalta ehkäisevät toimet saavat kyllä tukea. Sitten toimialakohtaiset järjestöt, niiden pitäisi voida puuttua kriisin hallintaan ja markkinoiden hallinta. Tällä hetkellä se on säännelty ainoastaan koskien tiettyjä juustojen alkuperämerkintöjä. Minun mielestäni tätä olisi laajennettava, niitä väliin olisi käytettävissä muillakin alueilla ja voitaisiin käyttää tätä toimialan välinettä. Tuotantojärjestöliitot ja kansainväliset liitot, niiden pitäisi toimia jäseninä näissä muiden maiden tuottajajärjestöissä tai tuottajajärjestöliitoissa myös EUn ulkopuolella. Eiköhän tähän jo päätäkin tämän melkein. Ja jotta tämä kaikki toimisi, olisi laajennettava asetuksen oikeuspohjaa niin, että voidaan laadi, laadi, laajentaa tuottajajärjestöjen sääntöä kaikille tuottajille niin, että päästäisiin näistä vapaista elektroneista. Le pido dos minutos de perdón.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 kun meillä on puhujat tiedossa, niin minun on helpompi johtaa kokousta ja jakaa puheaikoja erityisesti. Rope vielä teitä odottiinkin. Tiesin, että haluatte puheenvuoron. Państwa tak dwie do trzech minut każdy z Państwa. Bardzo proszę. Jako pierwszy pan poseł Erdos. Po dwóch ensimmäisenä Erdos ja kaksi minuuttia puheaikaa ja sen jälkeen nostan vasaran ylös. Se on merkki teille. Jelenlivy szakértőknek kiitivät, témát szeretnék fölvetni. Niin. Kiitos. Heittäisin pari täköä keskusteluun asiantuntijoille. Kysyisin mielten, tästä, mielipidettäni tästä. Minusta uusi, su, suurin haaste tässä toimeenpanossa on komission edellytettävä etukäteislupa. Saat, se sotii se perussopimuksia vastaan ja muutenkin täysin torjuttava, tuomittava. Ei komission päätettävissä ole, kuka viljelee saa suoria tukia ja millä ehdoilla, jos millään. Sotii yhteisen maatalouspolitiikkamme perusteita vastaan ja on sekä parlamentin ja neuvoston yhteistä päätöksiä vastaan. Eli asiantuntija kysyi, miten te oikeudellisesti arvioisitte tätä tilannetta? Ja toisekseen, mitä eurooppalaiset viljelijät tästä tuuminnavat? Joissain jäsenmaissa ihan oikeutetusti edellytetään tällaista ulkoista konvergenssia, mutta ei sitä nyt voida lähteä tavoittelemaan muiden maiden EU-viljelijöiden kustannuksella. Pitäisi löytyä tuore ulkoinen rahoituslähde tällä tämmöisiä varten. Olisi epäoikeudenmukaista ottaa jotain apua, jotka tuossa ovat 90-100 prosentin välissä Espanjan, Unkarin, Suomen, Ruotsin, Kreikan ja muiden vastaavien viljelijöiden taskuista. Mitä te tästä ajattelette asiantuntijana? Aguilera. Kiitoksia sitten edustaja Aguilera. Kiitoksia puheenjohtaja. Olipa oikein kiinnostavaa. Kiinnostavat esitykset kaikilta kolmelta puhujalta. Oikein hyödyllisiä ja käytännönläheisiä puheenvuoroja. Haluaisin tässä viitata muutamiin asioihin Ensimmäinen puheenvuoro, herra Javer, hän totesi, että ehkä nämä komission ehdotukset voisivat lisätä politiikan oikeutusta. Tätä minulla pitäisi selvittää vähän paremmin. En oikeastaan näe sellaista. Onhan se mahdollista. Mutta haluaisin tätä oikeutusta vielä vähän, siitä vähän lisää kuulla, jos teille sopii. Voisiko tämä tuoda oikeutusta yksinkertaistamista ehkä komission puolella ja eh, myöskö jäsenvaltiossa? Ehkäpä tässä nyt vaihdetaan eh, papereiden leimaa toisella leimalla, joko Espanjan hallitus tai Euroopan komission leimoilla. En tiedä, miten tämä nyt mahtaa mennä. Sitten näistä sisämarkkinoiden riskeistä niin, että näitä sovellettaisiin eri tavalla. Siitä myös sitten herra neil en ole yhtä mieltä näistä kattojen asettamisesta. Minä kyllä kannatan sitä, että näitä enimmäismääriä asetetaan. Minusta siihen liittyy myös eettiset kysymykset. Kyllä julkista tukea on mitattava ja katsotaan, mihin se menee. Omasta alueestani voin puhua. Omalla alueella ja muualla Espanjassa on tiloja, jotka saavat 500 000 euroa tai enemmänkin. Ei niitä kovin paljon ole, mutta symbolisesti kyllä tällainen katto pitäisi niin asettaa. Toisiksen näistä työpaikoista komissio on ehdottanut 60 000 euroa ja siitä mentäisiin 100 000. Minusta olisi hyvä, että mukautettaisiin sen mukaan, kuinka monta työpaikkaa voidaan rahoittaa – Tällainen globaali katto on tarpeen ja on huomioitava, että joissakin maissa, kuten omassani, jossa tilat ovat suuria, tarvitsemme tällaiset enimmäismäärät. Sitten sosiaalipuoli YMP liittyy sosiaalista panostusta maaseudulla. Sitten Tomas, kaikki nämä ehdotukset olivat erittäin kiinnostavia. Kyllä tässä huomataan, että tiedät hyvin ja tunnet nämä yhteiset markkinajärjestelyt mutta täällä on kyllä paljon tällaisia törmäyskohtiakin. Uskon, että nämä ehdotukset menevät aivan oikeaan suuntaan ja tässä kyllä näkyy, että tunnet tämän alan perusteellisesti, mutta haluaisin esittää konkreettisen kysymyksen. Kuinka ratkaisemme tilanteen, kun sanotaan, että helpotettava tunnustusjärjestelmä, mutta kuinka jäsenvaltiossa tai komissiossa tai missä hyvänsä ratkaistaan se, että tietty yritys, jonka on täysin kaupallinen. Tähän mukana olisi kumppaneit ja siitä tulisi sitten tällainen suuri tuottajajärjestö, mutta Pomo on kuitenkin tämän kaupallisen yrityksen johtaja Espanjassa tätä kutsutaan tilanteeksi, jossa susi on kanavahtina. Näin jollekin tuottajajärjestöille tapahtuu. Kuinka tilanne voidaan korjata? Kiitos. Dziękuję, Madame Hojbusz. Sitten edustaja Hoibus. Ja herzlichen Dank. Herzlich... Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä erittäin jännittävästä esityksestä. Se vahvisti hyvin pitkälti sitä, jota jo pelkäsinkin. Te enemmän tai vähemmän kaikki kuvasitte sitä, että tässä on hyviä tarkoituksia sisällä, että ne ovat hyvin heikosti määritelty, ne eivät ole riittävän tarkkoja. Lisäksi otitte esille sen, että meiltä puuttuu kapasiteettia jäsenvaltioissa. Ja pelkästään tästä syystä lopputulos on erilainen eri tapauksissa. Ja tämä vahvistaa pelkoni. Ajattelen, että yleisestikin ottaen yhteinen maatalouspolitiikka näin voi heikentyä. Se, mikä tässä puuttuu, on tällainen määrällinen, määrälliset tiedot, joissa sanotaan, että niin ja niin monta prosenttia täytyy ö, tehdä asioita, mutta kaikki on hyvin epämääräistä. Ja nämä erilaiset tavoitteet, ekologiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet, että mm, ne johtavat ristiriitaiseen tilanteeseen. Meidän tulisi katsoa, että mikä sitten on eri jäsenvaltioiden preferenssit, koska lopputulos on siinä tapauksessa aivan erilainen. Minua kiinnostaisi vielä nämä ekojärjestelyt, jotka löytyvät siis molemmista pilareista. Ne voidaan ottaa käyttöön myös ensimmäisessä pilarissa. Oletteko todella sitä mieltä, että vältymme byrokratialta, jos ensimmäisessä pilariin, ensimmäisen pilariin otetaan ekojärjestelyt mukaan, jos myös toisessa pilarissa on samankaltaisia mekanismeja, joita tarvitaan. Ja katsotaan sitä, millä tavalla ne sitten täytäntöön pannaan, millä tavalla niitä valvotaan. Ja eri pilareissa meillä on koko tämä valtava byrokratisointi, joka syntyy siitä. Minun käsittääkseni me tarvitsemme paljon erilaisia ympäristö- ja yhteiskuntapuolen tarjouksia, mutta ei meillä sitä mitään hyötyä ole, jos meillä tämä epätietoisuus ja epätasa-arvo jäsenvaltioiden välillä on ja loppujen lopuksi ei saada aikaiseksi yhtenäistä maatalouspolitiikkaa. Kaikki kuitenkin joudumme myymään tuotteita samoilla sisämarkkinoilla. Ja erilaiset lähtökohdat sitten ovat erittäin epäilyttäviä. Kriisihallinnointi markkinoilla, sitä käsiteltiin. Sitäkin on aivan liian vähän käsitelty näissä ehdotuksissa. Minusta meidän täytyy löytää siihen ratkaisuja ja meidän täytyy huolehtia markkinoista – poliitikkona suorat tuet ovat yksi asia, mutta meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla se vaikuttaa muihinkin. Ja meidän täytyy katsoa sitä, mitä se, mitä se tapahtuu, kun tuotteita myydään. Ja viimeinen kommentti, joka koskee tätä ylärajojen asettamista. Tämähän on aika paperitiikeri, jos kaikki palkkakustannukset voidaan vähentää miten olisi, jos sanottaisiin, että esimerkiksi 50 prosenttisesti enimmillään voitaisiin näitä vähentää. Sillä täytyy olla järkeä myös yritykselle, eikä siitä saa olla hyötyä pelkästään subventioiden saamiselle. Yritykselle täytyy olla järkeä siinä. Sehän tarvitsee tuloja. Sillä täytyy olla taloudellista merkitystä siis yrityksillä. Minun mielestäni tätä täytyy pohtia ihan toisesta suunnasta. Kiitoksia. Sitten edustaja Santo. Obrigado, signor Presidente. Também gostaria de... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin kiittäisin alustajia eh, näistä kehtovista alustuksista tässä iltapäivän mittaan. Mm, eh, yksi asia, joka minua vaivaa, eli tämä byrokratia meidän pitää yksinkertaistaa näitä tätä säädösasetusviidakkoa YMPssä. Se on yksi meidän valiokuntamme päätehtäviä. Mehän olemme aina kannattaneet sitä, että viljelijät voisivat keskittyä siihen, mitä parhaiten osaavat. Eli takamaan laadukkaan elintarvikkeen, laadukkaiden elintarvikkeiden tuotannon ja saatavuuden. Mutta eh, heillä on kannettavana todella raskas byrokratian taakka ja, ja sitä pitäisi keventää niin paljon kuin mahdollista. Emme voi eh, todeta yksin, yksioikoisesti, että, eh, että yksin kertaistamista tällä kertaa olisi odotettavissa. Ei se itsellään tapahdu. Meidän täytyy huolehtia siitä, että se maiden kelpoisuusehdot eivät jatkossakaan hankaloita viljelijöiden yhteistyötä. Jäsenmaiden olisi olla pakol, pak, tavallaan velvollisuus työskennellä omalta osaltaan sitten tämän kokonaisbyrokratian keventämiseksi. Me edelleen kuitenkin puhumme yhteisistä maatalouspolitiikasta. Ja tässä ei ole suinkaan vielä sanottu viimeistä sanaa. Ja tuoreimpien analyysien mukaan kaikki päätyy sitten lopulta viljelijöiden käsiin. En suinkaan vihja, että kaikki oli, olivat yhtä mieltä siitä, että tämä uusi menetelmä mutkistaisi lisää asioita eikä vähentäisi näitä, tätä mutkittuutta, paitsi että ja että lisäisi vielä byrokratiaa merkittävästi ainakin jäsenmaiden tasolla. Mitä oikeasti tästä ajattelette? Mitä tämä tarkoittaa sitten viljelijöille jäsenmaissa? Sanola. Eh, gracias, presidente. Yo también agradecer... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää näitä kolmea puhujaa. Ensimmäinen kysymys kaikille kolmelle olemme jo pitkään puhuneet ja siitä asti kun olen tässä valiokunnassa ja aikaisemminkin muilla foorumeilla olemme puhuneet näistä eri kriiseistä, joissa maatalous, ma- maanviljelijäalan eri tuotteet ovat, on ongelmia muun muassa sen suhteen, että nuoret eivät halua aloittaa tätä työtä ja väestö ikääntyy, maaseutu tyhjenee. Tässä on perimmäinen ongelma, joka koskee myös tulotasoa, jonka viljelijät saavat työstään. Eli maan taloustyön korvaukset. Oletteko sitä mieltä, että meidän olisi ryhdyttävä määrätietoisesti julkisiin politiikkoihin niin, että maataloustuotteiden hinnat olisivat uuden YMPn ytimessä? Ja näin julkisen politiikan kautta voitaisiin myös Mm, sopottaa markkinoita. Sitten konkreettisesti ensimmäiselle puhujalle te puhuitte näistä ympäristöindikaattoreista ja nykyisestä ympäristölainsäädännöstä. Voisitteko kertoa enemmän, ovatko nämä löysiä indikaattoreita vai menevätkö meidän ne pidemmälle, niitä voitaisiin jarruttaa ilmastonmuutosta vai minkälaisesta indikaattorista tässä puhutaan. Sitten toinen kysymys vielä teille. Puhuitte kuulemisesta ja asiasta, josta ollaan aivan yhtä mieltä, eli tarvitaan yhteistä päätöksentekoa. Haluaisin tietää, minkälainen rooli teidän mielestänne pitäisi olla maaseutujärjestöille, ei siis tuottajajärjestöille, mikä paino niillä pitäisi olla päätöksenteossa. Minun mielestäni olisi tärkeää antaa niille keskeinen rooli. Ja sitten toiselle puhujalle Aikaisemmin totesitte ja puhuitte siitä, että ollaan vahvasti riippuvaisia maataloustuista ja että tilanteen pitäisi muuttua. Minusta todellakin tällä, näillä hinnoilla pitäisi olla suurempi merkitys, mutta te jatkoitte ja totesitte, että pitäisi ratkaista tämä tilaa kokoaan koskeva ongelma. Sanoitte, että tilat ovat liian pieniä. Haluaisin, että kertoisitte, mikä sitten olisi ihanne koko. Olen yli 30 vuotta kuunnellut, että olisi kasvatettava tilojen kokoa. Ja kysymys kuitenkin liittyy siihen, että pienillä ei koskaan ole mitään rajoja. Kun pienimmät poistetaan, niin seuraavaksi pienemmät ovat niitä uusia pienimpiä. Eli mikä olisi ihanne koko? Ettekö usko, että olisi puututtava näihin hintoihin, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin että voitaisiin myös tämä ongelma ratkaista. Sitten herra Askaratelle, voisitteko kertoa vielä enemmän tästä tuottajärjestöjen kapasiteetin lisäämisestä, niin että otettaisiin mukaan myös tuottajärjestöliitot. liitot Äh, haluaisin tietää, teenkö oikein muistiinpanoa. Kiitoksia. Pytanie, czy jest optymalna wielkość gospodarstwa? Kiitoksia. Niin todella tämä on koko on tärkeä asia. Kaikki tietenkin riippuu olosuhteista. Kalinowski. Byłem od początku słuchać prezentacji, czego bardzo żałuję, ale chcę zwrócić e, Państwa uwagę. Kiitoksia. Kieruję Olen paljon haluaisin kiittää huomionne seuraavaan Erityisesti haluaisinkin tuohon mennä Euroopan komissioon. Tänä päivänä meillä on ongelma, että meillä on maksuja, joita seurata meidän täytyy erityisesti tarkastella pienviljelijöitä. Kyseessä on väline, joka on hyvä, mutta meidän tulisi myös katsoa sitä ottaen samalla huomioon ne säännökset, jotka löytyvät artiklasta 4 ja 16, josta todetaan, että jäsenvaltiot strategisissa ohjelmissaan määrittelevät sen, mikä on aktiivinen viljelijä, eli joka on todellinen viljelijä tuolla kentällä. Tämä määritelmä käytännössä on sellainen, että se täytyy kyetä todentamaan. Jos todellisessa elämässä joka ikinä tekee mitä huvittaa, niin silloin on ihmisiä, jotka saavat tätä rahaa YMPstä, vaikka eivät he ole ylipäätään mitään viljelijöitä. Esimerkki omasta maastani. Miljoona 300 000 ihmistä on pyytänyt maksuja YMPstä. Minun mielestäni ehkä vain näistä miljoonasta 300 tuhannesta vain puoli miljoonaa todella oikeasti työskentelee maatalousaloista. Loput 800 000 ovat henkilöitä, joilla on muutama kymmenen hehtaaria perheviljelmää – jotka eivät ollenkaan käytä sitä hyväksi, mutta jotka yrittävät hyötyä tilanteesta. Eli jos katsotaan viljelijä, jolla on 80 hehtaaria maata, ja hän käyttää 40 niistä, ja 40 ylimäärässä kuuluvat jollekin henkilölle, joka ei sitä maata käytä. Sitä ei valvota, koska kyseessä ovat pienviljelmät. Mitä ne tarkistetaan? Mutta todellinen viljelijä Ei voi tehdä tiettyjä asioita koko viljelmän alalla. Hän voi, voi saada tiettyä tukea. Sille tuet annetaan pelkästään sille maalle, joka on hänen, mutta ei sille, jota hän hyödyntää, joka kuuluu jollekin muulle. Eli näin päästään tilanteeseen, joka on aika vääristynyt. Ne viljelijät, jotka esittävät vaikkapa kuivuuden jälkeen korvausvaatimuksia, voit, voit kuitenkaan sitä esittää niiden hehtaarien kohdalla, joita he hyödyntävät, jotka, ei, jotka eivät heille kuulu. Mutta sitten on toisia, jotka saavat maksuja tästä samasta maasta. Tämä on kyllä aivan omituinen tilanne. Tällainen määritelmä, jota täytyy tarkistaa. Minä täytyy, jos tätä tarkistetaan, silloin ei voida puhua myöskään näiden välineiden ja maatalouspolitiikan välineiden legitimiteetistä.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 Tämä tarjoaa hyvän tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä tutkijoiden ja yliopistoihmisten kanssa. Meillä on tässä kyllä aikaa keskustella ja tehdä hyviä päätöksiä sen varmistamiseksi, että tulevaisuus olisi viljelijöille valoisampi kautta Euroopan. Toisaalta olen pahoillani Perin pahoillani siitä, että tämä äh, nykyehdotus äh, puhuu no, EUn äh, keskimäärän konvergenssitasoista 75 tasoilla. Tämä on ollut määrä saavuttaa 2013 vuoteen mennessä, mutta eihän me, emmehän ole vielä lähelläkään tässä lähentymisessä vaan tätä vauhtia on syntynyt useita viljelijäluokkia, ensimmäisen ja toisen luokan viljelijöitä. Tähän on tartuttava. Ja toinen seikka. Siit, siitä riippumatta, miten nämä maksut suunnitellaan, maksatukset suunnitellaan, ellei me keksi keinoa raivataksemme tällaiset häikäilemättömät toimijat tieltämme käy huonosti. Katsokaa Venäjää vaikka. Jos katsomme tätä tukiohjelmaa, ja siinä sitten tilalle nousivat supermarkettien ja tukkureiden vastaisku nostaa hintoja, jolloin kuluttaja kärsi. Eli meidän pitäisi tarjota tulotukea viljelijöille, että, että jotta he voisivat kehittyä ja kehittää toimintansa ja sitten tällä tavalla kompensoida nämä tappio, heidän kärsimänsä tappiot. Maaseutu ikääntyy ja autioituu. Neljä viisikymppiset eivät juuri mitään viljelyä välttämättä elinkeinokseen, maanviljelyä elinkeinokseen valitsisi, mutta ei muutakaan vaihtoehtoa heillä ei ole. Kaikki kuitenkin huutavat laadukkaan elintarviketuotannon perään pitkin Eurooppaa, mutta muistettakoon mitä puolitoista vuotta sitten tapahtui. Yhtäkkiä Eurooppaan iski voipula. Jos ajattelemme tulevaisuuden YMPtä, voimmeko varmistaa, että vuonna 2027 todellakin toimittaa kaiken sen elintarvikkeen, ne kaikki elintarvikkeet, joille kysyntää olisi. Sitten nämä erilaiset ekohankkeet, uusi, uusi ehdotus, emme vielä tiedä, miten se tulevaisuudessa sitten käytännössä toimisi, mutta tämän näen kyllä omalla tavallaan ongelmallisena. Joissakin maissa Äh, viljelijät saavat 50 äh, äh, euroa ja toisissa maissa taas sitten 150 korvausta pinta-alayksikköä kohden. Kuitenkin hankkeet ovat periaatteessa samanlaisia, ohjelmat ovat samanlaisia. Jos ajatellaan jotain belgialaista viljelijää ja sitten siellä jonkun Välimeren maan viljelijää, ne ovat aivan eri lähtöviivalla. Kaikki korvaukset tulisi tietysti sopet, sovittaa samanlaisiksi. Että ei tai sitten niin päin, että pöyhissä maissa se olisi ollut korkeampi. Kiitoksia jäsenille. En ole toivottanut tervetulleeksi aikaisemmin komission edustajia. Täällä on varapääjohtaja paikalla. Unohdin, ahaa, unohdinkin edustaja Flanaganin, olkaa hyvä. You are right, no problem. Um, uh... Ei, niin, no eipä ongelmia. Mielenkiintoinen esitys. Ja varsinkin minulla on kysymys tässä tai toiselle henkilölle, joka puhui tätä vasemmalta. Puhuitte siitä, että tulotukki kärsii epätasa-arvosta ja uusi YMP rajallisesti ottaa sen huomioon. Minä sanoisin, että tämä oli aika antelias sanamuoto. Pikemminkin olisin siellä Matthewsin kanssa samaa mieltä, joka kuvasi sitä täysin merkityksettömäksi. Ja yksi suurista toiveista, niin kun tulen tänne, on se, että nähtäisiin oikea uudelleenjako ja siirryttäisiin pois tilanteessa, jossa ihmisille maksetaan siitä, mitä he tekivät pari-kolme vuosikymmentä sitten. Ja muutoksia ei näy ollenkaan. Se, mitä nähdään, on vain, että ö, tilanne jatkuu sellaisenaan ja näistä epätasa-arvoista ei päästä millään tavalla. Ja vaikka ei oteta edes huomioon työvoimakustannuksia, ja meillä on tämä 100 000 ja 60 000 ylärajat, niin silloin ei kyllä mitään jaettavaa, mutta kun huomioidaan työvoimakustannukset, silloin ehdottomasti mitään jaettavaa ei ole. Minun kysymykseni onkin siis, että onko tässä nyt vähän tällainen keinotekoinen taistelu kyhätty kokoon, niin että minä ja muut, jotka eivät ole tyytyväisiä siitä, että ihmisten tulot otetaan huomioon. Niin lopputuloksena on se, että muka voitetaan tämä ottelu, mutta ei kuitenkaan voiteta mitään. Sillä sitten ollaan taas 100 000 katossa ja 60 000 katossa. Jos katsotaan niitä, monet asiantuntijat sanovat, että oikein mitään uudelleen jaettavaa ei jää. Kysymykseni on siis se, ja toistan sen, onko tämä vähän tällainen keinotekoinen taistelu, että jos me sen voitamme, mitä uudelleenjakoa enää ei ole mahdollista suorittaa. Kiitoksia. Teraz już możemy poprosić pana dyrektora Megale. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Kiitoksia. Sitten kuulemme komissiota. Olkaa hyvä. Thank you, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä mahdollisuudesta vastata joihinkin kommentteihin, joita asiantuntijat ja parlamentin jäsenet esittivät. Ensinnäkin tässä oli kolme hyvin inspiroivaa esitystä, jotka kuulimme täällä ja ne tavalla tai toisella valottivat YMPn problematiikkaa ja siihen liittyviä nykyisiä ongelmia. En nyt puhu oikeastaan tulevaisuudesta. Komission uudistuksella. pyritään tätä YMPtä nyt uudistamaan. Olen aivan yhtä mieltä herra Eilin kanssa. Hän hyvin täsmällisesti kuvaili näitä jännitteitä, joita näemme eri tavoitteiden välillä, joihin pyrimme yhteisellä maatalouspolitiikalla. Politiikan pitäisi olla tulojen kannalta relevantti, mutta hyvin kohdennettu sen pitäisi olla toki, mutta sen pitäisi myös luoda tasavertaiset kilpailuolosuhteet. Sen pitäisi olla yksinkertainen, mutta oikeudenmukainen. Nämä asiat on vaikea yhdistää. on hyvin vaikea päästä tasapainoon näiden asioiden välillä. Komission ehdotuksessahan pyritään nimenomaan siihen. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että monissa asioissa voidaan päätyä eri arvioihin siitä, mikä olisi oikea tasapainotilanne. Tämä voisikin olla hyvä ohjenuora, kun keskustellaan uudistuksesta. Pitäisi katsoa näitä jännitteitä, näitä ääripäitä – minkä välillä liikumme, ja pohtia sitä, mikä olisi oikea tasapaino. Sen sijaan, että aina katsotaan ikään kuin mustia ja valkoisia malleja, katso, sanotaan, että musta on parempi kuin valkoinen, ja joku toinen sanoo, että valkoinen on parempi kuin musta. Kun katsotaan näitä ehdotuksia, niin täällä on kyllä aika lailla vaihtoehtoja niin, että voidaan kursoria liikuttaa hieman vasemmalle tai hieman oikealle tai toisinpäin. Ehkäpä tämä on tuo mm, vähän hedelmällisempi tapa käydä näitä keskusteluja. Sitten näistä kolmesta esityksestä vielä jotakin kommentteja haluaisin esittää. Herra Erjavelke, mainitsit, että uusi politiikka tekee selvää vanhan järjestelmän heikkouksista. En usko, että näin käy, koska tämän ehdotetun järjestelmän perusteet ovat perusteellisesti erilaiset kuin nykyjärjestelmässä – Meillähän on nyt sellainen järjestelmässä tärkeimmistä säännöistä päätetään EU-tasolla. Ja sen on erilaisia vaihtoehtoja ja joustoja, joita jäsenvaltiot kyllä saavat nykypolitiikasta, mutta sitten ne eh, täytäntöpanaan kansallisella tasolla, eikä sitten Euroopan parlamenttineuvosto tai komissio enää ole mukana. Nyt haluaisimme sellaisen järjestelmän, jossa asetamme hieman vähemmän sääntöjä EU-tasolla – mutta sitten koko tämä täytäntöönpanoprosessi istutetaan tällaiseen järkevän dialogin ja keskustelun puitteistoon, joka perustuu SWOT-tarveanalyysille niin, että saadaan kohdennetut tulokset aikaan, joka ei kuitenkaan johda siihen, että olisi loputtomasti joustoa ja, ja epäreilut kilpailuolosuhteet. Kyllä tämä on mielestäni aivan erilainen paradigma, joka näiden ehdotusten taustalla on. Henkilökohtaisesti en usko, että voidaan ekstrapoloida nykyjärjestelmää tulevaa järjestelmää varten. Mainitsitte tärkeän asian, joka koskee kansalaisyhteiskunnan mukaanottoa prosessiin. Tämä on asia, joka on näissä ehdotuksissa. Uskomme, että se on hyvä asia – että, ehdot, että ohjelmista ei päätetä byrokraattisella tasolla, vaan eri sidosryhmät, ja julkiset viranomaiset, viljelijäjärjestöt, kansalaisjärjestöt, kaikki saavat oman sanansa sanottua tähän prosessiin ja tämä näkyy myös tekstissä. Viittasitte myös tarpeeseen saada teknistä tukea. Se on mukana ehdotuksessa 4 prosenttia toisen pilarin budjetista. Se on paljon rahaa, ja tätä voitaisiin käyttää, niin kuin kollegat ovat kertoneet, sitä voitaisiin käyttää todella niihin prosesseihin, jotka johtavat strategisten suunnitelmien hyväksymiseen. Että kyllä varoja on käytettävissä. En välttämättä usko, että meidän pitäisi mennä paljon pidemmälle, koska sitten meidän olisi kerrottava viljelijöille, miksi suorat tuet ovat pienempiä – koska varoja mm, investoidaan byrokraattisiin prosesseihin, hyväksyntä- ja suunnitteluprosesseihin. Tässä pitää poliittisesti päästä tasapainoon. Sitten eh, herää Hongen eilin esityksestä. Kuuntelin oikein tarkkaan, mitä sanoitte laadusta. En oikeastaan ymmärtänyt, tai siis mitä puhuitte ta- oikeuden mukaisuudesta. Mitä tämä tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus tässä tar- tarkoittaisi? Flanagankin tästä puhuja sanottiin, että loppujen lopuksi voi olla niin, että mitään muutoksia ei tulisi näihin välineisiin. Minusta tämä on vähän liian pessimistisesti ajateltu. Tällä hetkellä meillä ei ole mitään kattojärjestelmää, mitään enimmäismäärän järjestelmää. Meillä on valinnan, valin, valinnallinen järjestelmä ja meillä on myös tämä uudelleenjakojärjestelmä, joka on myös valinnainen. Jatkossa se tulee olemaan pakollinen, samoin kuin nämä enimmäismäärät. Tavoitte ei ole oikeastaan se, että päästäisiin 50-60 prosenttiin tiloilla näiden enimmäismäärien kanssa, vaan tavoitte on se, että ne, jotka saavat ei-oikeutettuja tukia, eivät, eivät saisi liikaa suoria tukia. Ja jos nyt haluat, lähettäisin pallon takaisin teidän kentälle. Kyllä lainsäätäjän pitää löytää sopimus siitä. Olemme neljä, viisi kertaa tätä ehdottaneet jo eri verianteina. Ja, ja eikä se koskaan ole johtanut neuvotteluprosessin. Ymmärrän tästäkin, että Aguilera mieluummin, mieluummin sanoisi, että ei, emme halua enimmäismääriä. Toinen sanoi, että, että se on aivan olennaista. No tämä on vuoropuhelu, jota on käytävä ja poliittiset päätökset tehtävä jossakin vaiheessa. enimmäismäärät voivat olla tehokkaita ja voi myös helposti hallinnoitavia, koska asetus tekee juuri niin kuin Honganen ehdottaa siinä, että todella otetaan käyttöön standardi laskentamenettelyt palkkoja varten. Ehdotuksessa ei pyydetä jäsenvaltioita katsomaan joka ikistä palkkaa, vertaamaan niitä muihin laskemaan niitä, vaan jäsenvaltiot voivat käyttää standardimallia – joka on kehitettävä ja varmaan se on saatavillakin jäsenvaltiossa ja siinä työvoima yhdistetään tiettyihin viljelytoiminnan tekijöihin. Sitten nämä tuotantoliitetyt tuet. Haluaisin muistuttaa siitä, että komissio on ehdottanut, että nämä tuotantoon sidotut tuet pitäisi rajoittaa 10 prosenttia. Se on vähemmän kuin tällä hetkellä. Ja tämä menee juuri siihen suuntaan, jonka mainitsitte tuotantoon liitetyt tuot ovat ehkä liian geneerisiä. Mitä vähemmän budjettia, sitä vähemmän geneerinen se voi olla. Te mainitsitte täällä myös joitakin rajoja, jotka liittyvät tuotantolukuihin. Tämä menee jo vaikeammaksi, jos nyt näin voi sanoa. Sitten nuoret viljelijät. Käsittääkseni se, mitä ehdot budjettimme on hyvä kohdentamisen kannalta. Luvut osoittavat, että ikätilanne viljelysektorilla vaihtelee suuresti jäsenvaltiosta toiseen. On tilanteita, joita voitaisiin luonnehtia dramaattisiksikin, kun on hyvin paljon vanhoja, yhä aktiivisia viljelijöitä ja toisissa maissa tilanne on aika tasapainoinen. On siis aivan järkevää antaa jäsenvaltiolle mahdollisuus hieman moduloida ja antaa heidän katsoa, mitä tehdään nuorten viljelijöiden kanssa. Entä vaikka tilanne olisi ihan hyvä, niin valtavasti pumpattaisiin rahaa, vaikka sillä oikeastaan ole tarvetta. Sitten riskihallinnasta haluaisin puhua tästä strategisesta lähestymistavasta, joka on selvästi mukana komission ehdotuksessa. Komissio ehdotuksissaan haluaisin nähdä, että ensinnäkin jäsenvaltioiden on tehtävä jotakin nykytilanteeseen verrattuna. Nythän ei mitään ei ole määrätty. Jäsenvaltioiden siis on pakko käyttää näitä, jäsen, näitä välineitä järkevällä tavalla niiden tarveanalyysin perusteella. Ja heidän tekemisensä pitäisi asettaa yleisiin strategisiin puitteisiin, joita jäsenvaltiossa luodaan. Tiedämme, että monissa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla jo valtion tuen kannalta tarvitaan tällaisia riskien hallintavälineitä, niitä rahoitetaan kansallisesti. Olisi hyvä yhdistää nämä strategisempiin puitteisiin, jotka olisivat osa tätä strategista suunnitelmaa. Sitten kollegani, entinen kollegani Garcia Ascarate, äh, ystäväni Tomas täällä mainitsi monia asioita, jotka liittyvät tähän Omnibus-asetukseen, se on aivan totta. Siellä on monet asiat ovat nyt kähtäneet eteenpäin. Ihan muutaman asian vain nostaisin esiin. Sanoit, että tarkastusten ei pidä olla takautuvia. Tarkastuksethan ovat luonteeltaan takautuvia. Siinähän katsotaan tilanteita, jotka ovat tapahtuneet menneisyydessä. Ja niitä arvioidaan ennalta määrättyjen kriteerien perusteella. No mitä sitten tulee siihen, että tarkastuksen perusteella no, korjataan, kerätään varoja takaisin tai oikaistaan rahoitusta. No sehän on tietenkin myös takautuvaa, koska siinä katsotaan, mitä ta- menneisyydessä tapahtuu, joten kyllä tätä on aika vaikea muuttaa. Sitten hintojen avoimuus, kun haluan sen toista sen, mitä jo viimeksi sanoin. Tällä hetkellä teemme työtä niin, että parantaisiin vielä entisestään hinta-avoimuutta ja voitaisiin parantaa mekanismeja, jotka ovat olleet jo käytössä kilpailulainsäädännön puitteissa ja myös UTPn osalta ja varmistetaan näin, että viljelijät tietävät paremmin markkinoiden hintatilanteen. Tämä on tärkeää, niin että voidaan ymmärtää paremmin, mistä, minne lisäarvo imeytyy. Olemme nyt työstämässä vaikutusten arviointia tästä asiasta ja varmaankin voimattaan äh, delegoiduissa ja täytäntöpanosäännöksissä nämä tarpeelliset toimet. Sitten kriiseistä vielä Tomas sanoit, että meillä pitäisi olla selkeät kriteerit, joiden mukaan komissio ryhtyisi sitten tarvittaessa toimiin. Nythän meillä on sellainen tilanne, että meillä on yleinen lauseke tai yleisiä lausu, lausekkeita tässä näissä yhteisissä markkinajärjestelyissä artiklat 219, 221 ja 220. Näitä voidaan käyttää tarvittaessa. Tämä on selvästi preferenssi. Kun meillä on selkeät eh, kriteerit, eh, se, se voi olla ikään kuin myös eh, houkutus aloittaa kriisitoimien käynnistäminen. On aina katsottava kokonaistilannetta markkinoilla liittyen tulotasoon, ja elintarvikeketjun neuvotteluasemaan ja katsoa sitten, että onko todella tarpeellista ryhtyä toimiin. Eikä tämä liity, riippu ainoastaan komission hyvästä tahdosta, vaan se riippuu myös budjetista. Ja kuten olemme aikaisemmin nähneet, on hyvin vaikea löytää riittävät tarpeelliset budjettitoimet, niin että tässä olisi jotain järkeä. Eikä varmaankaan tämä puoli tule tulevaisuudessa muuttumaan. Niin sitten näistä sal- salaattisikureista. Niin ehkä pitäisi keskustella, onko tuottajajärjestö erillinen talouden eh, taho kilpailulainsäädännön mielessä. Tässä emme välttämättä ole ihan samalla sivulla, mutta olen aivan yhtä mieltä artiklasta 152 ja omnibusasetuksen myötä siitä on, on tullut siis mahdollista antaa poikkeusta keskeisille tuottajärjestöjen toimille näistä kilpailusäännöksistä, kunhan ne ovat taloudellisia tuottajärjestöjä. Ne eivät ainoastaan käy kauppaa, vaan ne tekevät jotakin, jotta voidaan integroida jäsenten taloudelliset toimet mukaan. hallinnosta vielä kommentti. Se on selvään, selvästi mainittu strategisen suunnittelun asetuksessa artiklassa 16.2. Ja se voisi olla, sitä voidaan käyttää myös muilla sektoreilla kuin hen, hedelmä- ja vihannesalalla. Sitten vielä muutamia kommentteja jäsenten huomioihin. Kalinowski sanoi, että tulevaisuudessa komissio tekee päätöksen siitä, saavatko viljelijät suoria tukia vai eivät. No ei tämä pidä paikkaansa. Ehdotuksessa todetaan, että suorat tuet tulevat säilymään olennaisena tulotuen osana ja jäsenvaltioiden on suunniteltavaa ne suorat tuet, joita ne haluavat antaa strategisten suunnitelmien mukaisesti, jotka komissio hyväksyy, mutta ei tämä mistään tyhjästä tipahda, eikä tämä ole mitenkään mielivaltaista, vaan pohjana ovat kaikki nämä säännöt ja kriteerit, jotka ovat mukana ehdotuksessa, joten kyllä komissio on varsin kaukana siitä, että se tekisi vapaata kädeltä päätöksiä siitä, saavatko viljelijät tukea vai eivät. Olemme todenneet, että suorat tuet tulevat olemaan yhteisen maatalouspolitiikan selkäranka. Sitten täällä esitettiin kommentteja lähentymisestä. Minun vaikutelmani oli se, että täällä on vielä jonkinlainen harmaa alue tai väärinkäsityksiä lähentymisen merkityksestä. Tästä ulkoisesta lähentymisestä teimme ehdotuksen, joka tarkoittaa, että komissio haluaisi edetä enemmän niin, että tämä hehtaari lähentyisivät toisiaan ja sen valtioiden välillä niin, että ne, joilla on tällä hetkellä hehtaaritukia, jotka ovat alle 200 euroa hehtaari kohti, nousisivat ja lähentyisivät niitä summia, jotka ovat nyt korkeammalla tasolla. Tämä ei ole ainoastaan uusien jäsenvaltioiden tai uusien ja vanhojen jäsenvaltioiden välinen ongelma, vaan on myös vanhoja jäsenvaltioita, jotka ovat selvästi EUn keskiarvon alapuolella ja hyötyisivät tällaisesta, mutta sitten on myös sisäinen lähentyminen ja tässä 75 prosenttia on tärkeä. Sisäinen lähentyminen, sitä ei sovelleta mihinkään uusiin jäsenvaltioihin muuten, koska uusiin sovelletaan SAB-järjestelmää ja siihen se edellyttää samaa hehtaaritukea. Se tarkoittaa, että ne jäsenvaltiot, joissa on vielä erilaisia hehtaaritukia käytössä, joissa sovelletaan historiallisia järjestelmiä. Näissä pitäisi saada nämä arvot lähentymään toisiaan. Ja tämä asia on ilmastoartiklassa, missä se nyt olikaan, 70 jotakin. Voin antaa sen numeron kyllä myöhemmin. Mutta näissä jäsenvaltioissa pitäisi saavut, varmistaa se, että päästään kansallisen keskiarvon 75 prosenttiin näissä vähimmäistasoissa. Tämä ei siis koske uusia jäsenvaltioita, koska siellä on tämä vaan sitä sovellettaisiin muihin maihin, joissa on historialliset järjestelmät käytössä, kuten Espanja, Ranska tai Irlanti. Näitä kolmea jäsenmaata tämä koskisi. Mrs. Hoibuch, you mentioned that there... Mainitsit, että molemmissa, molempien pilarien alaisuudessa oli siis samanlaisia järjestelyhankkeita, eli kakkospilarissa oli tästä näitä agriympäristöjärjestelmiä samassa muodossa kuin tänä päivänä, ja että, että nämä e, toimet, toimenpiteet olisivat edelleenkin sovellettavissa, ja että jäsenmaat ne yhdessä rahoittaisivat mutta sitten tämän ensimmäisen pilarin eko ohjelmat merkitsisivät, merkitsisivät sitä, että jäsenmaat voisivat ne rahoittaa sataprosenttisesti ja kehittää hyvin paljon kohdentumpia tavoitteita tässä maatalousympäristössä, jotka olisivat nimenomaan sopivia tälle kyseiselle ympäristölle ja näin budjettista ei tarvitsisi välttämättä uhrata 50, 50 tai 15 prosenttia budjetistaan siihen, vaan jonkin sopivan summan kulloisenkin tarkoituksen. Ja tällä tavalla jäsenmaat voisivat paitsi korvata menetettyä tuloa tai lisäkustannuksia vaan toimme tavallaan samalla tämmöisenä kannustimena, jota tässä valiokunnassa on peräänkuulutettu jo pitkään ja muuallakin äh, viljelijäyhteisössä. Eli tällä tavalla jäsenmaat saisivat tällaisen äh, lisävälineen hyvin kohdentetusti äh, suhtautua, tarttua joihinkin ympäristöongelmiin, ilman että sitten todellakaan tulee mitään lisää byrokratista painetta ja rasitusta. Herra Kalinowski varmaan mainitsitte, että tämä artiklan 16 alkuperäisestä viljelijöstä, jota on kieltämättä, tai tämmöinen aito viljelijä lauseke, jota on arvosteltu, tilanne, jossa teidän maanne viljelijät eivät välttämättä voisi anoa hintatukea, mitkä ymmärtääkseni suoritetaan kansallista budjetista, koska nämä alueet eivät ole eh, heidän hallinnassaan. Tässä kannattaisi nyt ehkä istua alas saman pöydän ääreen ja selittää, selittäisitte minulle juurta jaksain, mistä kenkä puristaa. Eli onko tässä nyt nimenomaan kysymys EU-toimenpiteen täytäntöönpanosta tuolla ruohonjuuritasolla, tasolla, jotta voisimme todellakin sitten äh, tarttua siihen, ottaa yhteyttä puolen viranomaiseen ja katsoa, että homma hoituu. Vai onko tämä kenties sitten äh, jonkin jonkinlainen pullonkaula tässä kansallisten ohjelmien toteuttamisessa ja siitähän nyt ei komista parhaalla tahollaan oikein voi vetää vastuuseen, jos se takkua siis sen toimenpano. Tämä tästä, muitakin asioita oli, mutta eiköhän tässä nyt ole jo 20 minuuttia sinne niin kulunut. Pana wystąpienia. 21 minuuttia kesti teidän puheenvuoronne. Suuret kiitokset. Selvensitte monia kysymyksiä tässä. Kalinovskin ongelmi, ongelma mielestäni on mahdoton ratkaista. Kosi e, wewnętrzne, które trzeba rozwiązać u nas w kraju. E, Nämä ovat todella sisäisiä ongelmia. Ehkä kyseisen maan pitäisi toimia. Przepraszam, panie przewodniczący. No, temat jest złożony. Kiitoksia. Tämä on hyvin monimutkainen aihe. Ja koska te, hyvä puheenjohtaja, te e, ymmärtänyt tätä ehdotusta, niin vaikuttaa kuitenkin odottaa, että täällä pääjohtaja ymmärsi oikein hyvin. No hyvin lyhyesti tarkennuksia. Haluan, että komissio silloin kun se suunnittelee näitä strategisia kansallisia suunnitelmia, kiinnittää huomionsa todellisen maanviljelijän määritelmään. Täytyy huolehtia siitä, että voidaan aina oikeasti varmistaa, että kyse on todellisesta maanviljelijästä. Tämänhetkinen lainsäädäntö on sellainen, että meillä voi olla viljelijä, joka viljelee maataan tai joka kasvattaa eläimiä. Hän voi olla viljelijä, mutta kaksi kertaa niin paljon ihmisiä, jotka leikkivät olevansa maanviljelijöitä, eivätkä sitä itse asiassa ole. Do 10 minut każdy Sitten annan puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi asiantuntijoille. Olkaa hyvä. Hvala lepa. Jaz bom govoril slovensko. Um, ehm, današnja razprava je... Kiitoksia. Vaikuttaa siltä, että täällä monilla on ongelmia siinä, kun pyritään määrittelemään tämä peruskäsite. Euroopan unioni on siirtymässä strategisen suunnittelun vaiheeseen YMPssä. Tämä on suuri muutos. Olemme käsitelleet näitä asioita kunnolla ymmärtämättä tulevaisuutta. Mistä strategisessa suunnittelussa on kysymys? Tosiasiaan pohjautuva analyysi, jonka avulla määritellään se, mitä tehdään, eikä pohjaututa sitä siihen, mitä jotkut intressiryhmät haluavat esittää totena. Ja koska me vastaamme näihin todellisiin tarpeisiin, kykenemme määrittelemään relevantit päämäärät. Hyvä politiikka pohjautuu määrällisiin tavoitteisiin ja sitten määritellään parhaat toimenpiteet sen juridisen puitteiston puitteissa, joka meillä on käytettävissämme, jotta saataisiin ne vaikutukset, mitä halutaan saada aikaiseksi. Kaksi ennakkoehtoa täytyy täyttää. Riippumatta siitä, kuka tämä hoitaa, valtio tai joku muu, meidän täytyy varmistaa laadunvarmennus. Se on selvää. Meidän täytyy myös välttää niin pitkälti kuin mahdollista. Kaikkea ideologista taakkaa, historiallisia ongelmia, manipulointeja ja löytää paras mahdollinen ratkaisu. Jonkun täytyy olla tämän uudistuksen etukärjessä ja strateginen suunnitelmakin täytyy tarkastella täydellisesti. Siinä täytyy olla mukana viljelijäedustajia, ympäristövirastojen, ympäristötoimijoiden edustajia, joilla saattaa olla aivan erilaiset näkemykset siitä, mitä on tarkoitus saada aikaiseksi. Ja tämä on tietysti kysymys, joka meidän tulisi ottaa tarkasteluun tämän ehdotuksen pohjalta. Ja tämän optimaalisen ehdotuksen pohjalta pyrin myös vastaamaan teidän kysymyksiinne. Ensimmäinen vastaus mögelen käsitykseen. YMP-muutoksesta. Tietysti YMP-muutoksessa on kyse täydellisestä muutoksesta, mutta meidän mielestämme on ongelmallista se, että olemme siirtämässä näitä monia masennun kehityksen myönteisiä kehityskulkuja yhdessä monien kielteisten asioiden kanssa, jotka ovat niitä virheitä tässä tämänhetkisessä politiikassa. Tämä on erittäin pehmeä politiikkaa ja ne keinot, jotka aiemmin mainitsin, niitä ei ole vielä riittävästi määritelty. Tavallaan nämä tarpeet liittyvät myös siihen, minkälaatuisia hallinnollisia prosesseja meillä on käytössämme. Ja pääkysymys, joka koskee maaseudun kehityspolitiikkaamme, ja käsittääkseni tämä on tulevaisuudessakin voimassa, kun puhutaan strategisista suunnitelmista, on se, että nämä tarpeet eivät itse asiassa ole aivan yhtä tärkeitä kuin mitä kuvittelisimme on tärkeämpää pohtia budjettiamme sitä, millä tavalla me jaamme nämä varat ja niin poispäin. Ja tässä kohdin on tämä ydin. Maaseudun kehittäminen liittyy analyyseihin, suotanalyysiin ja suotanalyysi minun mielestäni on hyvin yksinkertainen väline. Se on politiikkapohjainen eikä se ole eksakti väline. Ja näin me emme ole tällaisessa todistepohjaisessa politiikassa mukana. Kaikki ehdotuksemme suuntaavat kohti sitä, että korjataan kaikki virheet. Ja minun mielestäni tämä mm, vetää oikeastaan yhteen koko keskustelun tältä päivältä. Ensinnäkin silloin kun meillä on eurooppaista lainsäädäntöä, niin meidän tulisi siihen liittää toimenpiteitä oikeudenviittausten avulla lainsäädäntöön. Ja tarkoitan tässä nyt ilmastonmuutosta, biodiversiteettiä, ilmastonsuojelua, veden ja maaperän suojelua. Meillä on eurooppalainen juridinen puitteisto kaikilla näillä aloilla. Komission ehdotus otti sen esille tämä tausta. Mutta suoria yhteyksiä ei ole vielä määritelty. Ei ole vielä määritelty sitä, millä tavalla nämä linkit määritellään. Jos me tiedämme, mitä tavoitteita meillä on ja mihin me pyrimme tämän politiikan avulla, niin tämä mielestäni johtaa myös yksittäisiin sitten strategisiin suunnitelmiin, mutta tässä on kyseessä vain osa asiasta. Tärkeää on se, että pohdimme, mitä tehdään maanviljelijöiden tulojen kohdalla. Maanviljelyn tulokysymys on yksi kaikkein tärkeimmistä YMPssä ja se sellaiseksi jääkin. En ole suinkaan vakuuttunut siitä, että tilanne sen kummemmin muuttuu uusien ehdotusten pohjalta. Uudet ehdotukset nimittäin hän eivät erityisesti aseta mitään tulotasoja, eikä siinä katsota, mihin näitä tuloja kohdennetaan. Saattaa olla mahdollista, että tämä voidaan määritellä Brysselissä ja jäsenvaltiot lisäävät ponnistuksiaan ja täytäntöönpanavat näitä toimenpiteitä, joita ei ole oikeudenmukaisesti jaettu aiemmin. Ja ne jäsenvaltiot, jotka itse asiassa kykenevät perustelemaan kulunsa, varmaan voittavat sitten Nobelin palkinnon. Tärkeää kuitenkin on siis se, että voimme asettaa nämä tulotavoitteemme selkeästi, kenelle nämä varat myönnetään. Jotkut viljelijät eivät voi olla olemassa saamatta tukea, kun taas joidenkin ei pitäisi sitä ollenkaan saada. Tässä kuitenkin on kyseessä asia, joka ehkä voidaan ratkaista jäsenvaltioissa eikä täällä Brysselissä. Ja nyt sitten teidän ehdotuksenne, joka koskee tämän politiikan sitä, onko tämä politiikka oikeutettua. Miksi strateginen suunnittelu säästäisi YMPn legitimiteetin? Siksi, että kukaan ei usko käytännössä yhteiseen maatalouspolitiikkaan, kun taas kaikki haluavat sen. En ole nähnyt yhtä viljelijää tai poliitikkoja, joka olisi täysin tyytyväinen YMPhen, mutta kaikki kuitenkin sitä puolustavat. kun tuo politiikka on jäsenvaltioiden kädessä, niin siinä saattaa olla tilaisuus saada jotain aikaiseksi ja näin voimme välttää koko tämän Brexit-tilanteen esimerkiksi. Tämä on hieno tila- tilaisuus, jossa voidaan hyödyntää strategista suunnittelua kunnolla. Joku sanoi, että tähän pitäisi sisällyttää myös kaikki mahdolliset liitot ja yhteenliittymät. Hyvä strategia ei suunnitella kansallisen elittien toimi, toimesta, vaan siinä ovat mukana kaikki ympäristövirastot, viljelijäjärjestöt, maaseudun kehittämisjärjestöt ja niin poispäin. Kyseessä on luova prosessi, ja vaikka keskustelemmekin siitä, ikään kuin se olisi jonkunnäköinen hallinnollinen prosessi. Ja minusta on surullista, että kun katsotaan sitä, että tällä hetkellä neuvoston puheenjohtajamaa Milloin me integroimme tämän politiikan Sloveniassa? Silloin kun tulimme Euroopan unionin, kaikki pyrkivät löytämään oikeat ratkaisut. Tämä oli hyvä esimerkki. Tänään on nyt oikea hetki sille, että kaikki jäsenvaltiot kaikki viljelijät tekevät yhteistyötä, jotta voidaan pyrkiä selventämään sitä, mihin kaikki nämä miljardit oikeastaan menevät. Ja sitten viimeinen kysymys, joka vielä liittyy näihin edellisiin aiheisiin, joita minulle esitettiin. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta vältetään tilanne, jossa meillä on yksi virkamies Euroopan komissiossa, joka käsittelee koko tätä kysymystä. Tämä on aivan liian laajapohjainen kysymys. Ja meidän täytyy varmistautua siitä, että päätöksentekoprosessimme laatu paranee. Meidän täytyy hyväksyä oikeanlaista asiantuntemusta, jotta voimme saada tästä tehtyä menestystarinan. Kun sitten puolestaan katsotaan strategista suunnittelua, niin kaikkien täytyy olla mukana. Kansalliset parlamentit, kuten myöskin Euroopan parlamentit, näillä kaikilla on oma roolinsa, mutta on tietysti selvää, että ilman Euroopan komissiota, joka voi valvoa tämän prosessin laatua ja saada aikaiseksi aivoriihiä riippumattomia elimiä ottaa mukaan jäsenvaltioista, niin en usko, että me voimme saada aikaiseksi niin paljon kuin muuten. Kiitos. Suuret kiitokset. 10 minuuttia todella enintään aikaa. Ei sen enempää. Kiitoksia. Okay, I would, I would like to... Niin, minä äh, tarttuisin äh, muutamiin seikkoihin sekä komission että tai kollegojen, kollegan äskeisin en sitten aio sen kummemmin puuttua, mutta salista kommentoi edustaja eli, että, että tulisiko poli- politiikan kallistua enemmän hintojen suuntaan. Ehkä en ihan osaa nyt syvällä rintainen sanoa suuntaan tai toiseen. Mutta jos ajatellaan, että, että meillä on, olisi markkinointi suuntautuneempi mark, yhteinen markkinajärjestely, se olisi hyvä periaate kyllä, että se ehkä oli enemmän markkinoiden, markkinavetoinen, sinne kannatta, siihen kannattaisi lähteä kyllä ehkä, koska tällä tavalla eurooppalainen maatalous voisi sitten kantaa kortensa myöskin koko globaaliin maatalouden kekoon. Sen sijaan sitten se, että olisi, vaatimukset olisivat korkeampia, tiukempia kuin muualla, etkä saataisi rahoitetuksi sitten markkinoiden maksamilla korvauksilla. Sen lisäksi todella tarvitaan näitä erityismaksuja vielä. Eli, eli tällaisen niin kuin yleishyödyllisistä Öö, rahoista. Eli siis tällainen korkealaatuinen maatalous edellyttää sitä sitten korvaukseksi roolista, joka, joka sille on annettu EU-ssa. Sitten vielä nämä enimmäismäärät. Komission henkilö juuri totesi, että tämä ehdotus mahdollistaa sen, että voidaan tällainen esimerkiksi palkat laskea jollakin tavalla normatiivisesti se on mahdollista. Minä halusin kuitenkin mennä pidemmälle, että esimerkiksi työväki per tila laskettaisiin. En oikein tajunnut, että se jo sisältyy tähän nykyehdotukseen, mutta jos näin on, niin sitä parempi. Sitten Flanagan kysyi, mitä Eli on, onko tämä, nämä enimmäis rahat sitten niin tai enimmäiskatot sellainen, että jos se sitten to, riittää to, to, takaamaan tasokkaan tuotannon, se taisi olla kysymyksenä, niin olen yhtä mieltä kyllä siitä, että ettei se myöskään estä sitten se, mitä yhtäkään jäsen, jäsenmaata, että se jakamasta uudelleen näitä varoja. Ei, Eli, eli, eli tämä tavallaan sitten jo mahdollistaa tällaisen maksujen epätasa-arvoisen jakautumisen ennen vanhaan, kun oli, oli hintatukea. Se tietysti hyödytti suurtilallisia, ja jos se e, ei ole tällaista rajoittavaa rajoitusta, jotakin kattoa siellä, niin sehän sitten jatkuu en, en, muuttumattona. Minä puhun, puhun kyllä tällaisen kohdentoman maksupolitiikan puolesta. Sitten tämä laadu, laadukkuus se liittyy tietenkin tähän. Ehkä minusta tein sanottavan ihan selväksi. Eli että kun puhutaan näistä epätasa-arvosta, että otetaan, että 80 prosenttia suorista tilatuista tulee kahde, menee, su, suuntautuu 20 prosentille viljeissä vain. Se nyt on ihan selvä vääristymä. Mutta miten sen sitten saa paranne, parannetuksi tämän tilanteen? Se vaatii kunnon kriteeriä. Jos on iso tila, paljon työntekijöitä, niin onhan se tavallaan ihan oikeutettua sitten. Ja sitten on myöskin näyttöä monista tutkimuksista, tilintarkastajien raportti, tilintarkastustuomioistuimen raportti mukaan lukien, joissa on todettu, että, että tietyt til, tilalliset eivät tällaista tukea oikeastaan tarvitsisi ollenkaan, ja toiset sitten taas ovat paremmassa, isomman tuen tarpeessa kuin mitä saavatkaan. Ja sitten tästä päästään tämmöisiin tähän normatiiviseen laskentamalliin. Ja haluaisin myöskin muistuttaa, kuten komission henkilökin totesi, että, että ei tätä kannata ajatella ihan mustanvalkoisena, vaan katsotaan tätä kokonaistilannetta, mitä todella sitten jää ikään kuin viivan alle. En minä sitä, sitä että kuitenkaan haluan, että koko järjestelmä myllerretään pohjaan myöten. Mutta sitten, että, että, mitä sitten on tämä tasapaino. Ja sitten kaksi, kaksinkertaisen tulotuen korvaaminen tai poistaminen. Eli siis jos se saattaa tietysti vaikuttaa, jos näitä, näitä tukia tulee kahdelta suunnalta. Jos ajatellaan tätä riskien hallintaa noin laajemminkin, ja haluan tietysti vain tukea sitä, että, että mennään tähän suuntaan. Ja on erittäin tärkeää se, se että, että, että esimaa tasolla tätä pitää noudattaa. Jos ajatellaan vaikka Saksan tilannetta, er, miten siellä riskienhallinta on organisoitu, siellä hyödyntään yksityisen sektorin vakuutusratkaisuja esimerkiksi aika laajasti. Muissa maissa sitten toimitaan toisin. Tämä juontaa pitkälle historiaan, järjestelmät ovat erilaisia. Eikä tässä nyt kannata mitään pyörää uudestaan keksiä, vaan, vaan ottaa parhaat palat näistä toimivista järjestelmistä. Se, siinä olen ihan yhtä mieltä. Ai sitten näitä, näistä e-, ekojärjestelmistä vielä sen verran, että... Minä kun sitä mietiskelin, niin me, että me haluamme enemmän tämmöiseen suoritusperusteiseen kokonaismaatalouspolitiikkaan, mm, mitä korvauksiin tulee. Ja sitten jos ajatellaan tätä, näitä ekojärjestelyjä, siinähän voisi, niissähän voisi olla esimerkiksi Saksan esimerkiksi tämmöinen pistejärjestelmä tai jonkinlainen krediittijärjestelmä – mikä voisi sitten äh, äh, laventaa tätä osallistujapohjaa. minä menisin vielä komission henkilöä pidemmällä, että tässä olisi enemmän, että tarvitaan erityinen instrumentti erityisille äh, jäsenmaakohtaisille ongelmille. Minusta toinen tulkinta voisi olla päinvastoin se, että ne ei suinkaan, vaan tämä voisi olla vähän laajakantoisempi tai jos ajatellaan äh, hyviä, hyvää maatalouspolitiikkaa, viljelypolitiikkaa ja, ja, ja hyviä ympäristövaikutuksia, jos sanotaan e-, esimerkiksi jos vaikka on tällainen puskurivyöhyke on 10 metriä leveä ja sitten lopulta kuitenkin todetaan, että noin 20 äh, metriä olisi huomattavasti tehokkaampi, mutta sitten oikeudellisesti todettaisiin, että tämä lisä 10 metriä olisikin tällainen ekojärjestelmään kuuluva äh, <clears throat> lisäpuskuri, niin se, sehän voisi olla varsin hyödyllinen. <clears throat> Esimerkiksi kun viljelijöille korvataan tietyt palvelut tietyllä <clears throat> tavalla, niin sitä, sillä sitten tullaan tavallaan in, innostaneeksi heitä sitten menemään, etenemään tietyn suuntaan. Mutta nykyään on jo tällainen kakkospilari nämä ympäristö, ympäristötuet. No, no, totta kyllä, mutta näissä, tässä uudessa, uudessa järjestelmässä, ekojärjestelmistä voisi, korvaukset, voisivat korvauksetkin olla korkeampia ja tekisivät niistä kiinnostavampia noin viljelijän kannalta. Eli jos meillä olisi tällaisia ekojärjestelmiä, niin meillä saattaisi olla tämä viherryttämisrakennelmat ja järjestelmät vähän kevyempiä, eivät kenties niin raskaita. Ja sitten taas toisessa, toisessa pilarissa sitten nämä ympäristö korvaukset voisivat sitten olla ehkä hieman, hieman tehokkaampia. Presidente, en cuanto al tema de la, en cuanto al tema de la renta, lo que he propuesto... Kiitoksia puheenjohtaja tästä tuloasiasta. Se, mitä ehdotin, niin se liittyy sitä, siihen, että, että tarkastettaisiin uudelleen näitä viitehintoja, niin että ne vahtaisivat markkinoita ja sitten mahdollistettaisiin tämä yksityinen hallinnointi ennaltaehkäisevänä tapana. En usko, että on hyvä ajatus palata tähän markkinasuuntautuneisuuteen Euroopan, Euroopan viljelyalalla kuukausittain komissio julkaisee kertomuksia koskien Euroopan vientiä se osoittaa, että Euroopasta on tullut ilman minkälaisia tukia merkittävä vientialue maataloustuotteiden. Espanjassa 50 prosenttia maataloustuotannosta viedään maan ulkopuolella osa Euroopan unioniin ja loput kolmansiin maihin. Näin ollen Euroopan maanviljelys on kyllä tämän markkinasuuntautuneisuuden suuri voittaja. Toki meillä on mukautettava näitä mekanismeja niin, että voitaisiin puuttua tilanteeseen helpommin. Tarjonnan hallinnointimekanismeista jos nykyisissä VTOn tarjonnan mekanismeissa rajoitetaan yhteisön tarjontaan ja jätetään markkinat auki tuon, tuonnille, näin ollen kyseenalaistettaisiin kansainväliset järjestöt ja, ja tässä EU kyllä hyötyy kaupan vapauttamisesta maanviljelyn alalla, vaikka joillakin aloilla onkin ongelmia. Sitten siirryn Englantiin. Ehdotukseni, että yhdetään 10 prosenttia tästä 11 tuesta plus 3 prosenttia muusta tuesta mahdollistaa sen, että saadaan jopa 20 prosenttiakin tähän tämän kaltaisen tukeen. joka pohjautuu tähän historialliseen tietoon. Mitä ongelmia ei ole. Ja meillä on VTO-tuki ja me tuemme organisaatiotakin ja äh, tuottajaorganisaatiota. Ja on paljon järkevämpää ottaa käyttöön tällainen vihreä laatikojärjestelmä. Ja tässä kertomuksessa puhun siitä virheistä, joita teemme ensimmäisen maitokriisin aikana, kun annamme 200-300 miljoonaa lisätukea maidontuottajille ilman mitään lisäystä markkinoilla. Ja olemme tätä analysoineet siis selkeästi myös tuomioistuimelle ja yritys täytyy siis kohdella yrityksenä. Ja se kertoo nimenomaan, miten ihmeellistä outoa on se, että ajatellaan, että P, tuottajajärjestö on kartelli ja että se on kielteinen vaikutus viljelijäyhteisöön. No sitten tarkastuksista. Tietysti tarkastuksen täytyy olla takautuva. Minä haluaisin, että tällainen takautuva tulkinta säännöistä, eli konkreettinen esimerkki, 1990 2006 siis tehty vihannes- ja hedelmäuudistus mahdollisti sen, että tuotantojärjestöt saivat ulkoistaa toimintansa. Oli selvää, että tuotantojärjestö voi ulkoistaa sen, mikä se uskoo tulevan paremmin hoidetuksi ulkopuolella. Viisi vuotta myöhemmin se komission osa, mm. joka hoitaa tarkastukset, oli aivan toista mieltä. Ja meillä oli vakavia ongelmia jäsenvaltioiden kanssa. No mitä sitten tapahtuu, kun komissio avaa oven joustavuudelle jäsenvaltiossa, jäsenvaltio Haluaisin katsoa sitä, mikä ongelma on, jonka tarkastajat löytävät viiden vuoden kuluttua. Tästä syystä he pyrkivät tekemään lainsäädäntöä, joka on paljon monimutkaisempi, jotta voitaisiin estää se, mitä komission tarkastaja voisi viiden vuoden kuluttua sanoa. Tämä on siis todellinen ongelman lähde. Meidän täytyy antaa mahdollisuus kansalliselle hallinnolle, jos tämänhetkinen käsitys standardisoinnista on joku tietty, on, että mikä hyvänsä yritys voi ulkoistaa toiminnan, joka voidaan paremmin hoitaa ulkopuolella, niin se on sitten se, on se tapa, jolla tehdään. Ja silloin myös viisi vuotta myöhemmin, kun arvioidaan sitä, mitä on tehty, niin sitä pitää arvioida tältä pohjalta. Jos viisi vuotta sitten olisin tiennyt sen, mitä tehdään tänä päivänä, voi kertoa hirvittävän luettelon virheitä, joita en olisi koskaan tehnyt. Juuri tätä pyydetään jäsenvaltioita estämään. Mitä joku viiden vuoden kuluttua sitten ajattelee. Ja tämä on todellinen ongelmalähde. Ei takautuvia tulkintoja siis. Ja kun puhutaan komission kapasiteetista puuttua tilanteeseen, jos me haluamme kehittää riskihallinnointia ja se voidaan tehdä vain yksityisen ja julkisen toiminnan avulla, joko täysin yksityisen kumppanuuden avulla, niin meidän täytyy tietää, mitkä riskit ovat markkinoilla. Jotkut niistä ovat hyvin perinteisiä. Jos me haluamme kehittää jonkunnäköistä markkinavälinettä tai yhteisten varojen järjestelyä, niin meidän täytyy tietää, mitkä ovat ne riskit, jotka on vakuutettu jotka kuuluvat siis tämän yhteisen rahaston piiriin. Kaksi vuotta sitten esitimme raportin nimenomaan tästä asiasta ja pyytäisin, haluaisinkin tietää, että oletko katsonut sitä. Me selvitimme selkeästi tätä asiaa. Jos meillä on tällainen riski, ja sitä vastaan voidaan vakuuttaa sopimuksen avulla, mutta tämän lisäksi meillä on vielä markkinariski, jota me emme tunne. Mehän emme tiedä, milloin komissio sitten puuttuu. Mitä komissio tekee? Mikä vaikutus sillä on? Jos sitä ei selvitetä, jos emme tiedä, mitä komissio tekee, kun se puuttuu markkinoiden tilanteeseen, meille ei synny ollenkaan mitään yksityistä riskiä Eurooppaan. Yksikään Vakuutuksenantaja ei halua olla pelissä mukana, jos ei se tunne edessä olevia riskejä. Yksikään riski ei ole tällaiselle rahastolle järkevä. Ihan sama tilanne kuin yritys on muuttamassa suuryritykseksi. Täytyy tietää, mitä riskejä vastaan vakuutettu. Ja jos halutaan nähdä jonkunnäköinen markkinaväline, niin täytyy tietää, mitkä nämä riskit ovat. Jos ei ole mahdollista, tai tilanne on vakaa, niin selvä. Mutta silloin pitää ymmärtää se, että ei synny mitään yksityistä tai yksityistä ei julkisen välistä markkinavakuutusjärjestelmää Eurooppaan. Näin, annan tämä kaksi minuuttia ne teille takaisin. Suuret kiitokset tästä anteliaisuudesta. Kiitoksia erityisesti näistä kaikista pohdinnoista, joista meille kerrotte, ja ne osoittavat hyvin, kuinka monisäikeisistä ongelmista on kyse. Uskonpa, että olemme nyt saaneet paljon lisää tietoa tästä, mutta paljon huolta myöskin liittyy näihin useisiin ongelmiin. Hyvät kollegat, kiitoksia asiantuntijoille. Ja luulenpa, että tässä vaiheessa voimme pikkuhiljaa lopetella tätä kokousta. Haluaisin kiittää temaattista tutkimusosastoa, joka on valmistellut tämän iltapäivän kokouksen. Näemme kyllä, minkä kokoisia nämä haasteet ovat, jotka liittyvät YMPn uudistuksiin. Mutta pelko pois. Meidän on vain purauduttava niihin ongelmiin. Aika on aika vähän käytettävissä – ja tästä syystä onkin tehtävä ripeästi työtä. Kiitoksia kaikille, kiitoksia komissiolle ja kiitoksia kaikille läsnäolijoille. Puheenjohtaja kiittää myös ystävällisesti tulkkeja. Jos ei mitään muita asioita ole, niin luulenpa, että voimme päättää kokouksen tähän. Eli puheenvuoropyyntöjä enää ole. Seuraava kokous pidetään Strasbourgissa 22. lokakuuta. kello 19 maanantaina. Kiitoksia. Zamykam posiedzenie. Kokous on päättynyt.